Uh, good afternoon everybody. I think we should make Hyvää iltapäivää kaikille. Yritämme nyt todellakin aloittaa tämän kokouksen ajoissa. Meillä on täällä jo ensimmäisen kohdan esittelijä paikalla. Ja pyytäisin nyt, että paikalla olevat virallisesti hyväksyvät esityslistan. Ei mitään vastalauseita, kiitos paljon siitä. Haluaisin myös muistuttaa teitä ja ennen äänestyksiä vielä virallisesti tästä ilmoituksen annan, mutta nyt haluaisin vain muistuttaa, että tämä kokous menee verkkoon. Meillä oli viime viikolla koordinaattoreiden kokous ja haluaisin myöskin myöhemmin, kun kaikki ovat paikalla, mainita muutaman seikan siihen liittyen. Ja myöskin Imco News on laitettu kiertoon kaikille. Haluaisin mennä nyt suoraan ensimmäiseen kohtaan esityslistalla, koska kello 15.30 alkavat äänestykset. Ja haluaisin nyt muistuttaa, että tarvitsette äänestyskorttejanne. Olisi hyvä, jos teillä kaikilla ne on jo siellä paikallaan. Eli me aloitamme tämän kokouksen keskustelemalla hallinnollisen yhteistyön hallinnollinen yhteistyö sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä, eli kyse on IMI-asetuksesta. Esittelijänä on Adam Viilan, ja täällä on myös varjoesittelyt Koratsa Bild EPPstä. SNDn varjoesittelijä on myöskin paikalla. Liberaaleja ei täällä näytä olevan paikalla juurikaan, toivottavasti myöhemmin mutta varmaankin varjoesittelijät vielä liittyvät joukkoomme. Myös Marian Karben komissiosta on paikalla. Hän on johtajana tämän ehdotuksen käsittelyssä. Ja odotan myöskin vahvaa panosta neuvostolta tässä asiassa. Olette oikein tervetulleita. Nyt ensimmäiseksi annankin puheenvuoron esittelijällemme Adam Viilanille, jotta hän esittelee tämän asian ja hieman valmistelee tätä omaa näkemystään ja myöskin kertoa aikataulusta. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chairman. Popier- Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin, olen hyvin iloinen tästä komission esityksestä. Muutamalla sanalla saan hiukan hahmotella tätä esitystä IMI-järjestelmää – joka on asettu jäsenvaltioiden käyttöön kustannuksetta vuonna 2008. Se on foorumi hallinnolliselle yhteistyölle. Kysymys on tällaisesta kanavasta, jolla vain nopeasti vaihtaa tietoa rajat ylittävällä tavalla 27 jäsenvaltion kesken. Ja sen lisäksi se mahdollistaa myös tiedonvaihdon kolmansien maiden kanssa etäalueelta. Järjestelmä palvelee tiedonvaihtoa detektiivin 2672 27 ja koskee tietoja, jotka liittyvät palveludirektiiviin. Noin 20 esitystä käsitellään vuosittain. Ne pitää käsitellä nopeasti. Sisämarkkinoiden tietojärjestelmä on horisontaalinen väline, joka merkitsee sitä, että sitä voidaan käyttää tiedon eteenpäin antamiseen eri alueilla. Se voidaan laajentaa tulevaisuudessa koskettamaan myöskin potilastietoja pilottihankkeen puitteissa ja myös kuviteltavissa, että sitä voidaan käyttää myöskin Solvet-järjestelmän puitteissa. Ennen kaikkea kun on kysymys internetkaupasta. Täytyy myös todeta, että IMI-järjestelmä on vaikuttanut erinomaisella tavalla siihen, miten sisämarkkinat ovat parantuneet. Se on hyvin tärkeä väline sisämarkkinoille. Haluaisin myös tarttua eläisen kysymyksiin, jotka liittyvät järjestelmän toimintatapaan. Tässä vaiheessa ja myös tulevaisuudessa ajatellen myöskin sen laajentamista koskemaan muita aihealueita. Kohta yhdeksän siinä on mainittu aktach szczegółowych, to wydaje mi się... Kysymys on tietyistä yksittäisistä toimista, riippuen siitä, tarvitseeko IMI enemmän täsmennyksiä ja spesifiointia siitä, miten sen pitäisi toimia, kellä esimerkiksi pitäisi olla mahdollisuus käyttää järjestelmää. Joten 13 ja 14, jotka ovat astuksessa, niissä on kysymys tietosuojasta, siitä, että tiedot, tietojen käyttö on suljettu 18 kuukauden ajan, mikä on ymmärrettävää, viisi vuotta, viisi vuoden ajan kerätään tietoja kaiken kaikkiaan, ja kysymys on siitä, minkälaisiin tapausten osalta, kenellä on oikeus tutustua tietoihin ja millä oikeusperustalla. Tämä vaatii tiettyjä selkeytyksiä, ja nämä asiat tulen myöskin työstämään omaan lausuntooni komissio, anteeksi mietintöön, niin komissio ei vielä ole tehnyt vaikutusarviointia, mikä on valitettavaa, koska vaikutusarviointi olisi tietysti sellaista nyt lisältyä tähän esitykseen, mikä olisi ollut hyvin järkevää. Olen kuitenkin iloinen siitä, että on todettu, että IMI-järjestelmää laajennettaessa joka kerta on tarkoitus tehdä vaikutusarviointi. Sitten tarvitaan vielä selkeytyksiä, jotka liittyvät tuleviin tietosuojamääräyksiin tämän järjestelmän puitteissa. Nimittäin joidenkin asioiden osalta on kyseenalaista, onko tietosuoja asianmukaista. On sitten vielä jotakin kohtia, jotka vaativat myös selkeytystä. Esimerkiksi se, miten e, parlamentti tullaan sitomaan e, päätöksiä, jotka liittyvät järjestelmän laajentamista – Tästä asiasta tullaan vielä pitämään kokouksia esittelijän ja varjostelijoiden välin ja tulemme tarttumaan keskellä ja tulemme myöskin tarttumaan näihin kysymyksiin. Ja nyt äh, olen pääsemässä jo loppuun. Ajatellen valiokuntamme työskentelyä tänään käymme ensimmäisen keskustelun asiasta. 16. tammikuuta mennessä haluaisin saada valmiiksi mietintöluonnoksen niin, että se voidaan välittää käännyttäväksi ja 6. helmikuuta valiokunnassamme sitten keskustellaan mietinnöstä. Ja 28. helmikuuta olisi määräaika tarkistusten jättämiselle niin, että 21. maaliskuuta valiokunnassa äänestettäisiin asiasta ja sitten se voitaisiin esittää äänestettäväksi täysistunnossa toukokuussa. Tässä kaikki johdannuksia. Uh, Kiitos oikein paljon herra Biilanille. Tämä oli hyvin selkeä esittely. Ja haluaisin myös korostaa joitakin asioita, jotka otitte esille. Me varmasti saamme tietosuojasta ja tietosuojaa viranomaisilta myöskin tästä hyvin kattavat lausunnot, joita voidaan sitten käsitellä. Nyt sitten voisimme kuulla, mitä varjoesittelijöillä on kerrottavana. Ensinnäkin Koratsa Bilt ja Skaldemose. Ja Lökekard on teidän varjoesittelijän Neldesta. Ehkäpä hänen edustajansa voi täällä puhua. Myöskin vihreiden esittelijä. Kaikki täällä kuitenkaan ei vielä ole, joten nyt aloitamme Koratsa Bildistä. Extremely happy to deal Kiitos puheenjohtaja. Minusta on todella mukavaa, että saan käsitellä EPPn puolesta tätä asiaa. Tämä on hyvin käytännöllinen tapa äh, käsitellä sitä, miten voidaan poistaa esteet hallinnollisen yhteistyön edestä sisämarkkinoilla. Ja minä olen jo pyytänytkin tätä omassa mietinnössäni, koska meidän täytyy päästä kohti todellista vapaata liikkuvuutta. Ja tämä ehdotus komissiolta on ollut oikein hyvä, siis se, että on yksi horisontaalinen väline, kun ajattelemme teknistä arviointia, niin voidaan vähentää turhaa byrokratiaa, eikä kuitenkaan mitään ylimääräistä monimutkaisuutta tähän lisätä. Minun täytyy sanoa herra Viilanille, että minä enemmänkin ajattelen, että ei tarvita täydellistä vaikutusten arviointia, koska kaikki relevantit asiat on jo otettu huomioon tässä. Tässähän vain konsolidoidaan nykyisiä tekstejä. Tässä ei sinänsä laajenneta lainsäädäntöä mitenkään, joten laillisesti tai lainsäädännöllisesti komissio on tehnyt kaikki tarpeelliset asiat. Ja minun mielestäni vaikutusten arviointi vain lisäisi byrokratiaa ja aiheuttaisi turhia viivytyksiä. On hyvä, että on kuultu sidosryhmiä. Hehän ovat tätä käytännössä käyttäneet paikallisesti ja kansallisesti, he tietävät, mitkä mahdolliset ongelmat ja haasteet ovat. Olen samaa mieltä Viilanin kanssa siitä, että tässä on kyse myös luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Ja ne ovat todella avainasemassa, erityisesti jos ajatellaan tätä laajentamiskysymystä. Ja 11 artiklaansa ehdottaisin, että pitäisi kunnioittaa e- EUn sekä säädöksiä sekä kansallisia sääntöjä tietosuojan alalla. Minä ajattelisin niin, että jos ne ovat jotenkin ristiriidassa keskenään, olisi parempi noudattaa vastaanottavan maan lainsäädäntöä tai sääntöjä ennemmin kuin lähettävän maan sääntöjä, mutta tästä voimme luonnollisesti keskustella myöhemmin. Sitten delegoiduista säädöksistä. Niistä olen sitä mieltä, että kun laajennamme tätä soveltamisalaa, niin meidän pitää todella saada komissio puuttumaan tiettyihin teknisiin seikkoihin. Meidän pitää saada tietyt suojalausekkeet tähän, jos nyt ajatellaan, että tämä on kaksi kuukautta, että neuvosto reagoi ja parlamentti ja sitten käsitellään. Me voimme muitakin keinoja tietysti suojaamiseksi tässä ajatella, delegoitujena säädösten osalta, mutta minä odotan joka tapauksessa Biilanilta tästä mietintöjä ja kommentteja myös muilta. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja sitten rouva Skaldemose. Formen, eh, øh, også tak til ordføren for en god indledning til det her arbejde. Også for at... Niin, kiitos tästä hyvästä johdannosta. Esittelijähän on jo pitänytkin yhden kokouksen varjostelijan kanssa, jossa saamme keskustella asiasta. Nyt voisin todeta, että ensimmäistä kertaa siitä lähtien, kun minä olin tässä parlamentissa, olen yhtä mieltä Rova Biltin kanssa. Voin sanoa, että minä lähestyn ongelmia lähellä samalla tavalla kuin hän sosiaalidemokraattina. Kysymys on siis hyvästä komission kyllä. Ja sosiaalidemokraattinen ryhmä näkee tämän sellaisena, jota voidaan käyttää tähtää sisämarkkinoiden toimintojen parantamiseen. Tämä on myös hyvin valmisteltu ja näemme asian niin, että tämä välttämättä edellyttää vaikutusarviointia. Kysymys on siitä, että luodaan oikeusperusta, jonka pohjalta voidaan työskennellä imijärjestelmän parissa. Sanen lisätä vielä, että myös valiokunnassa oli herra Barnier käymässä ja häneltä kysymme, mitä hän tulee tekemään sen eteen, että sääntöjen soveltaminen, jota meillä on se markkinoita varten, tapahtuisi paremmalla tavalla. Ja hän sanoi, että kysymys on siitä, että katsotaan, miten hallinto työskentelee näiden sääntöjen toimeenpanossa. Ja tässä yhteydessä voimme myöskin tarttua tähän asiaan. Tämä on hyvä luonnos. Meidän pitää kuitenkin vielä kerran katsoa täsmällisemmin tietosuojamääräyksiä, joiden täytyy olla asianmukaiset. Ja yksi asia, josta kenties en ole aivan yhtä mieltä Koratsan kanssa, ovat delegoidut säädökset. Minusta meidän täytyisi pitää kiinni siitä, että on tärkeää, että neuvosto ja parlamentti yhdessä päättävät nimenomaan kun on kysymys delegoidusta säädöksistä, sen pitää olla meidän johtotähtemme silloin, kun on kysymys siitä, mitkä alueet IMI kattaa. Ja vielä viimeinen asia, olen myös aikataulusta yhtä mieltä, jonka esittelijä täällä esitteli. Thank you. Uh, Mr. Lukegard is now... Kiitos, ja herra Lukegard on paikalla, joten hän saa puheenvuoron. Well, um, just so far... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lisään siihen, mitä tanskalainen kollegani juuri sanoi. Alderyhmä on sitä mieltä, että tämä on mukava ehdotus, hyvä ehdotus, Ja mielestäni on tärkeää, no minähän nyt puhun tässä melkein kuin olisin Tanskan hallituksen edustaja, vaikka en sitä ole, mutta minusta on tärkeää, että tätä lykätään vähän myöhempään. En halua puhua niin kuin Tanskan hallitus puhuu, mutta kuitenkin Tanska puheenjohtajakaudellaan haluaisi vuoden 2012 ensimmäisellä puolivuotiskaudella tämän viedä päätökseen. Meillä on siihen hyvät mahdollisuudet myöskin. Ja vielä joitakin yksityiskohtia. Minun mielestäni vain imiviranomaisten pitäisi saada tätä käyttää vain heillä pitäisi olla siis mahdollisuus käyttää tätä työkalua. Ja sitten 10 artiklan 7 kohdasta, siinä pitäisi paremmin määrittää, keitä nämä sidosryhmät oikein ovat. Minun mielestäni pääsyoikeuksia täytyisi tai käyttöoikeuksia pitäisi rajoittaa, jotta voidaan suojata tiedot paremmin. Haluaisin myös puhua 18 artiklan yksi kohdasta. Näyttää siltä, miten kansallisia sääntöjä käytetään. Nythän on tällainen kuuden päivän enimmäisaika väärän tiedon korjaamiselle tai oikaisulle – 60 vuorokauden kuluessa siis tiedot on oikaistava tai poistettava ja voidaan nyt miettiä sitä, että onko 60 vuorokautta oikea määrä. Mielestäni meidän pitäisi käsitellä tätä. Lisäksi on hieman epäselvää, että miten ja millä laajuudella kolmannet maat voisivat olla tässä mukana. Tästä Tähän viitataan 22 artiklassa. Mielestäni tätä pääsyä pitäisi hieman rajoittaa, mutta nämä ovat vain yksityiskohtia. Kokonaisuudessaan tämä on mielestäni hyvä ehdotus ja me aiomme tukea sitä ja odotamme yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon ja sitten Rova Ryle. Berichterstatter bedanken und gleich... Haluaisin kiittää esittelijää ja anteeksi, että hän vielä Dekotin lausunnon, mutta tämän voin tehdä vasta Strasbourgin viikon aikana ja sitten otan uudestaan yhteyttä esittelijä. Minäkin pidän hyvänä tätä komission esitystä, mutta tiedän, että on arvostelu, joka kohdistuu siihen menomaan asianosaisten taholta, ja joka koskee IMI-järjestelmän toimintaa, joten minä tulen tuomaan nämä kommentit teille, et, ja ne voidaan minusta tämän asiakirjan parissa, voidaan kuitenkin työskennellä eteenpäin. Minusta on oikein, että herra Biilan jälleen kerran moitti komissiota siitä, että ei ole vaikutusarviointia. Se ei vaikuta välttämättömältä, kun on kysymys tällaista yksinkertaisesta uudelleentyöstämisestä, mutta minusta tämä ei kuitenkaan ole oikein, siksi Estelian tehtävänä on kommentoida asiaa ja komis- moittia komissiota ja tuen täysin tätä. Olen yhtä mieltä aikataulusta ja muuten jatkomenettelyssä tulemme näkemään, mitä esityksiä meidän käsiteltäväksemme vielä tulee. Tärkeää kuitenkin on että on olemassa tietosuojavaltuutetun kertomus, josta löytyy mielenkiintoisia viitteitä. Um, I think that's all the shadows. Siinä varmaankin olivat kaikki varjoesittelijät. Jos nyt joku muu haluaa käyttää puheenvuoron. Schwab on ainut, joka sitä tähän asti on pyytänyt, mutta jos joku muukin haluaa puhua, niin osoittakoon sen jollain tavalla ennen eh, Schwaben jälkeen komissiolta sitten kommentteja. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että esitys on saanut näin paljon myönteistä vastaanottoa, koska tämä sisämarkkinoiden tietojärjestelmä on yksi tärkeimpiä työvälineitä, jota palveludirektiivin osalta ja tulevien direktiivin osalta, esimerkiksi ammatillisten pätevyyksien tunnustamisen osalta, voidaan panna nämä direktiivit käytännössä toimeen. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että järjestelmä toimii erinomaisesti, koska järjestelmän toiminnasta riippuu asianosaisten tyytyväisyys, hallintojen tyytyväisyys jäsenvaltioissa, samoin myöskin niiden kansalaisten tyytyväisyys, joita koskettaa asia, esimerkiksi jotka tekevät hakemuksia, jotka liittyvät ammatilliseen pätevyyteen ja haluavat siirtyä toiseen jäsenvaltioon harjoittamaan ammattiaan. Yksi asia, on jäänyt tässä liian vähälle huomiolle kuitenkin, nimittäin tapausten lukumäärä, joita tämä järjestelmän kautta tähän mennessä on käsitelty. Komissio aivan oikein lähtee siitä liikkeelle, että järjestelmä on toiminut tyydyttävästi. Kielikysymys minun mielestäni on hiukan riittämättömällä tavalla ratkaisu, koska tähän asti tavalliset käännökset olivat saatavissa vain tällaisiin muodollisesti etukäteen muotoutuihin kysymyksiin, ja niitä varten olivat olemassa kunnollisina mutta tällaiset valmiiksi muotoilut menetelyt niiden ulkopuolella olevien tapausten osalta tätä ei ole voitu hoitaa asianmukaisesti. Tämä siis merkitsee investointia, kääntämismahdollisuuksien lisäämiseen, ja sitä tarvitaan. Toiseksi, herra puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin viitata siihen, että tapausten lukumäärä, jotka järjestelmän puutteella tähän mennessä on käsitelty, on vähäinen verrattuna siihen, mitä esimerkiksi on odotettavissa – ammatillisen pätevyyden tunnustamisdirektiivin osalta tulevaisuudessa. Ja näiltä osin järjestelmään pitäisi kohdistaa stressikoe ja tämä pitäisi hoitaa niin, että käyttäisiin tapauksia, jotka ovat hyvin erilaisia. Sitten tämä yhteistyö. On tärkeää, että komissio ainakin tietyssä määrin tällaisena webmasterina saisi mahdollisuuden tarkastella, mitkä jäsenjärjestelmät, missä jäsenvaltioissa toimii hyvin ja missä on tarvetta parannuksiin, koska muuten kansalainen ei pahoissa tapauksissa saa lainkaan vastausta siihen, miksi hänen tapauksensa käsittely on viivästynyt. Tässä olisi minun mielestäni tärkein. Olen iloinen siitä, että suurella enemmistöllä tulemme varmasti saman asian hoidettua täällä. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten herra Biilan saa hetken päästä tehdä johtopäätökset, mutta ensiksikin toivotan tervetulleeksi komission edustajan. Hän voi hieman esittää näkymiä ja kommentteja tähän asiaan liittyen. Olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. Harbour. Well, Kiitos, herra Harbour. On hienoa kuulla näitä myönteisiä ääniä täältä liittyen tähän asetuksehdotukseen. ehdotukseen olen täällä ennenkin selittänyt, että minkälaisia suunnitelmia meillä on IMIin laajentamisesta muille politiikan aloille. Ja nyt asetus on yksi niistä asioista, joita me olemme sanoneet tarvitsevamme, jotta tämä laajentaminen onnistuisi. Reagoidekseni Biilanin kommenttiin siitä, että me ole tehneet vaikutusten arviointia. Me tutkimme asiaa hyvin huolellisesti, mutta kuten jotkut puhujat jo totesivat, niin tässä asetuksessa vain konsolidoidaan järjestelmä, joka on jo käytössä. Siinä siis vain konsolidoidaan sellaiset tietosuojasäännökset, joita jo sovelletaan, ja meidän näkemyksemme mukaan tämä asetus itsessään ei siis aiheuta mitään ylimääräisiä lisäkustannuksia, eikä se itsessään siis tarvitse vaikutusten arviointia. Me olemme kuitenkin tietoisia siitä, että joka kerta kun päätämme laajentaa tätä järjestelmää uudelle politiikan alalle, niin silloin vaikutusten arviointi on suoritettava ja tämä tehdään alakohtaisen lainsäädännön puitteissa. Sitten muutamat kohdat se aika, kuinka kauan tietoja säilytetään, eli 18 kuukautta. Toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää näiltä tietojen kohteilta, tai siis tietojen kohteet voivat pyytää, mitä näille tiedoille tapahtuu myöhemmin, ja se nyt tietoja voidaan säilyttää viisi vuotta, mutta silloin tiedot ovat ikään kuin jäädytetty, että kukaan ei pääse niihin käsiksi tietojen kohde voi pyytää ja tietoja voitaisiin jotenkin uudelleen käsitellä vain jos on joku erityinen tekninen syy sitä varten. Eli tietojen kohteet voivat käyttää oikeutta saada tietoa omista tiedoistaan. Lisäksi nämä ulkoiset toimijat Esimerkiksi haluaisimme yhdistää solvit järjestelmän tähän IMI-järjestelmään. Senhän Solvitin kauttahan voidaan eh, verkkolomakkeella lähettää tietoja ja me haluamme varmistaa, että tämä jatkossakin onnistuu, jos solvit yhdistetään IMI-järjestelmään. Mitä sitten tulee kolmansiin maihin? Asetuksessa esitetään hyvin tarkat ehdot ja edellytykset, joilla kolmansien maiden viranomaiset voivat myös käyttää IMItä. Tässä täytyy esimerkiksi arvioida asianmukaisuus, mitä tulee kolmannen maan viranomaiseen, ja myös tietosuoja on tässä varmistettava. Ja äh, jos on kyse sellaisesta unionin säädöksestä, joka jo kuuluu IMIN piiriin. Esimerkiksi Sveitsin kanssa on jo tehty yhteistyötä tässä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin puitteissa, eli sveitsiläiset voivat jo vaihtaa tietoa EUn toimi, valtaisten viranomaisten kanssa, mutta kyse on vain sellaisesta artiklasta, jossa tämä, nämä muut puitteet luodaan, ei määritetä, mitkä maat voivat tähän osallistua. Sitten sidosryhmistä. Meidänkin mielestämme oli hyvin tärkeää saada palautetta järjestelmän käyttäjiltä itseltään, kuulla mitä mieltä he olivat tästä järjestelmästä. Ja me haluaisimme myöskin saada tilastotietoja uusimmista mielipiteistä, mitä siis käyttäjät ovat mieltä tästä järjestelmästä. Ja tällä tavalla voisimme vielä lisätä järjestelmän käyttäjäystävällisyyttä tähän hetkeen verrattuna. Sitten kielipolitiikkaan. Viime vuosien aikana meillä on ollut kieliä IMIN käännösjärjestelyjen kanssa, mutta me pyrimme korjaamaan tämän ongelman mahdollisimman nopeasti ja toivomme, että saisimme eräänlaisen konekääntämisjärjestelmän ensi vuonna maalis-huhtikuussa. Ja sitten tietopyyntöjen määrästä IMIssä. Tällä hetkellä järjestelmä tukee 100 000 käyttäjää vuositasolla ja tällä hetkellä siis määrät ovat vielä melko alhaisia. On varmasti totta, että tulevan ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin osalta on tärkeää ottaa huomioon myöskin IMI, mutta toivomme, että tuleva järjestelmä pystyy tähänkin haasteeseen vastaamaan ongelmitta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. On syytä varmaankin muistuttaa siitä, mitä sanoitte alussa. Eli tämä on yksi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin 12 säädöksen, säädöksestä. Ja tämä siis on tärkeää saada käyttöön tehokkaasti ja nopeasti myöskin sisämarkkinoiden toimi, toimenpidepaketin yhteydessä. Nyt esittelijä saa puheenvuoron. Toi, aikataulusta hän jo kertoikin, mutta jos teillä on vielä lisäkommentteja, niin olkaa hyvä. Wiem, że już powinniśmy zaczynać głosować. Kiitos puheenjohtaja. Niin, sellaiset kiitokset varjoesittelijöille heidän kommenteistaan. Minä tietysti olen kirjoittanut muistiin. Ja minäkin toivon, että yhteistyöstä tulee hyvää. Joka tapauksessa tapaamme vielä ennen kuin luonnos lähtee kääntäjille. Kiitos komissiolle myös siitä, että komissio niin kattavasti tarttui minun äh, esittämiini ajatuksen ja toivon, että tämä tulee edelleen kehittymään hyvin niin, että tästä asetusta tulee menestys äh, Tanskalle puheenjohtajavaltiona. Eli kiitos vielä kerran. Thank you very much um, for the work you're doing on that we look... Kiitos oikein paljon. Odotamme innolla, että saamme käsiimme mietintönne joulun jälkeen. Voimme sitten jatkaa sen työstämistä. Sitten siirrymme äänestyksiin. Ja ennen kuin äänestyksiin, äänestykset alkavat, täällä on nyt varmaankin riittävästi jäseniä jo paikalla, niin minulla olisi ilmoituksia. Viime viik- viikolla pidetystä koordinaattoreiden kokouksesta. Ensinnäkin mietintöjen esittelijöiden nimiäminen parlamentin ja neuvoston kuluttajaohjelma 2014-2020. Se menee Aldelle. Sitten ehdotus markkinointituotteiden eri asiakirjojen yhteensovittamisesta. Se menee EPPlle. Sitten kaksi toisiinsa liittyvää mietintöä S&Dstä. Herra Krak tekee toisen ja EPP saa sitten toisen niistä. Siinä suurimmat päätökset joka tapauksessa nämä tulevat verkkoon, jos teitä kiinnostaa. Sitten ensi vuoden vierailut ja moottoripyöräasia. Koordinaattorit vahvistivat pyytönsä siitä, että voitaisiin tutkia tarkemmin vaikutusten arviointia ja käsitellä tarkistuksia valiokunnalta, jotta ne voisi saada järkevästi mukaan ehdotukseen. Ja meidän täytyy luonnollisesti myöhemmin tätä vielä käsitellä ennen kuin päätämme tätä asiaa koskevan lainsäädäntömenettelyn. Tähän palaamme siis myöhemmin. Ja haluaisin kiinnittää huomiota ne vielä yhteen asiaan, Nimittäin tänä aamuna kilpailukykyneuvosto käsitteli sisämarkkina-asiaa ja siellä hyväksyttiin hyvin kattava päätöslauselma, jossa hyvin yksityiskohtaisesti näitä asioita käsitellään. Ja haluaisin muutaman ajatuksen valiokunnalle jakaa, mutta myöskin muille kiinnostuneille. Kilpailukykyneuvosto sanoo, Ensinnäkin siellä ollaan todella tyytyväisiä tähän julkilausulmaan ja siellä vahvistetaan se, että kaikki sisämarkkinoiden sidosryhmät ja toimijat ovat sitoutuneet siihen. Myöskin Euroopan parlamentti halutaan mukaan ja lisäksi halutaan lisätä yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa. Ja se on mahdollistettava. Minä vain haluaisin, että te tiedätte, ministeritasolta, että myös sisämarkkinoiden toimenpidepaketti otettiin tässä huomioon. Nämäkin asiat laitetaan vielä verkkosivuillemme. Sitten aloitamme äänestykset. Ensinnäkin maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä. Onkohan esittelijä paikalla? Valitettavasti herra Panzeri ei ole paikalla, joten hänellä on täällä Hänellä on täällä edustaja kuitenkin paikalla. Sen jälkeen aloitamme sitten äänestykset. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin Antonio Panzerin puolesta pahoitella. Hän on joutunut jäämään Italiaan tänään, mutta äänestys kuitenkin pidettiin esityslistalla, että työ menisi eteenpäin. Hän jätti minulle pienen muistion ja välitän tässä sen teille. Hän kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvin tiiviistä ja hedelmällisestä yhteistyöstä asiassa, joka on ollut erityisen tekninen ja se koski maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntää. 133 tarkistusta esitettiin. Ne keskittyvät kaikkein arkaluontoisiin asioihin tässä asetuksessa ja erityisesti lukuun 16 eli tiedon saanti ajoneuvojen huoltoa ja korjausta varten. Tässä on suljettu pois kategoria Y tai U ja äh, asetus astuu voimaan myöhemmin ja tämän maastoajoneuvojen ja side by side ja turvallisuus ovat myös seikkoja, jotka on otettu huomioon. Neuvotteluja on käyty aivan viime päiviin asti ja lopputuloksena on viisi kompromissitarkistusta, jotka kattavat melkein kaikki arkaluonteiset kysymykset. Ja niistä kaikki poliittiset ryhmät pääsivät sopimukseen. Ainoastaan tämä kysymys, joka koskee maastoajoneuvoja, oli sellainen, josta kompromissia ei löytynyt. Antonio, Antonio Panzeri korostaa sitä, että ei olisi sopivaa ottaa mukaan tätä ajoneuvoluokkaa tähän asetusehdotuksen vaikutusten arviointi tehdään ja saadaan sitä tietoa tammikuussa ja varmasti ennen täysistuntoa höryshantelussa ryhmissä voidaan tästä keskustella. Pantseri kiittää vielä varjoja esittelijöitä ja toivottaa meille mukavaa äänestystä. Uh, if you pass on our thanks to Mr. Panseri, I think... Kiitämme, tai voin varmaankin kiittää kaikkien varjoesittelyiden puolesta herra Pantseriä. Haluaisin myös Philip Schoenin DG tai yritysasioiden pääosastolta tervetulleeksi. Hän on ollut vastuussa tästä asiasta. Varjoesittelijät ja esittelijä ovat päässeet sopimukseen siitä, että voimme yhtenä ryhmänä useista tarkistuksista äänestää. Ja yritän nyt todella tehdä tämän niin selvästi, että kaikki ymmärtävät, mistä oikein ovat äänestämässä. Ainakin yksi suullinen tarkistus muistaakseni on, mutta tässä näette, kun etenemme. Ja teemme tämän käsiä nostamalla, paitsi joissakin tietyissä kohdissa, jos täytyy koneellisesti jotain tarkistaa. Nyt aloitamme äänestykset. Ensinnäkin yhtenä ryhmänä tarkistukset 1, 15 ja 16. Yksi artikla sitten kaksi artiklaa, 17, 18, 19. Kaikki nämä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kaksi tarkistusta on vedetty pois. Sitten on kaksi keskenään identtistä. Kaksi artikla kaksi kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraava blokki 20, 21, 312 ja 313 sekä 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 314, 316 identtisiä puolesta vastaan hyväksytty. 315 on vedetty pois. Ja nyt siis pitkä lista taas yhtenä ryhmänä. 317, 318, 232, 25, 319, 320, 26,

Seuraava blokki 36, ei äänestetä, 43, Nämä yhdessä puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Sitten kolme artikla yksi kohta, 321 tarkistus kohta kohdalta Ensinnäkin tämä enimmäisnopeus 60 kilometriä. Ensinnäkin koko teksti ilman näitä sanoja puolesta. Nyt varmaan täytyykin äänestää koneellisesti. Äänestys alkaa, siis yksi osa tästä tarkistuksesta 321. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 20 puolesta 9 vastaan. Sitten Suulliset tarkistukset. Maximum speed by design 40 kilometers an hour. Äänestys alkaa. Eli tämä suullinen tarkistus 40 kilometriä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten maximum speed by design 60 km. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Selvästi hyväksytty. Seuraavaksi menemme äänestykseen 50 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten tarkistus 323 Pitääkö siitä äänestää? Eli 323 esittelijä vastustaa. Eli kolme puolesta vastaan puheenjohtaja pyytää anteeksi. Tässä on kyse kohta kohdalta äänestys. Eli ensimmäinen osa. Siinä on siis koko teksti ilman seuraavia sanoja maximum speed by design 60 km an hour puolesta. Teemme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa siis 323 ensimmäinen osa. Äänestys on päättynyt. Selvästi hylätty. Sitten Sitten seuraava blokki 51525354 esittelijältä puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. 55, siitä ei äänestetä. Sitten erillisiä äänestyksiä. 324. 324 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 325. Äänestys alkaa. Tarkistus 325. Äänestys päättyy. Myös hyväksytty. 326. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 327. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Myöskin hyväksytty. Sitten 328. 328. Äänestys alkaa. Voisitteko äänestää vähän nopeammin, jos sopii? Äänestys on päättynyt. Tämä tarkistus hyväksytty. Sitten 329. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Myös hyväksytty. 331 raukeavat ja 5630 liittyvät edelliseen niistä ei äänestä. Sitten seuraava ryhmä, Pantseerin äänestys 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Siinä kaikki. Eli iso ryhmä esittelijän tekemiä tarkistuksia puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Seuraavaksi erikseen 332 pantserilta puolesta vastaan. Hyväksytty. 85 raukeaa. Sitten seuraava ryhmä. 86, 87, 88, 89 Seuraavat muutamat tarkistukset on peruutettu. Sitten 99, 1, 92, 93, 94. Nämä kaikki siis yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Kaikki hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 96

kaikki tarkistukset 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ja 23 artiklaan. Ja 193 artiklaan 24 puolesta vastaan kaikki hyväksytty. Kiitos herra Panserille erinomaisesta työstä. Sitten tarkistus 348 puolesta. Koneäänestys. Äänestys alkaa. 348. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraava ryhmä. Muut tarkistukset 24, 25 artiklaan sekä otsake luku 9, 26, 27, 28, 29 artikla sekä 30 artiklan tarkistukset 227, 228 puolesta vastaan kaikki hyväksytty. Sitten 228 puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Sitten taas yksi blokki. Tarkistukset artiklaan 30, 31, 32, 34 sekä os, otsakko, otsikko luku 12 puolesta vastaan tyhjää, siis hyväksytty. Sitten tarkistus 354, suullinen tarkistus toinen Mandersilta. Hän ehdottaa, että poistetaan toinen osa 35b-artiklasta. Sopiiko tämä kaikille varjoesittelijöille? So, uh, Osa kompromissia aion vetää sen pois, mutta sitten äänestämmekin vain ensimmäistä osasta. Sopiiko tämä kaikille varjoesittelijöille? Siis että äänestämme, selvä. Eli äänestämme tästä. Tarkistus 354 plus suullinen tarkistus siihen puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty. Seuraava ryhmä 36, 38, sekä 44248 tarkistus siihen asti puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 249 esittelijältä ja koneellisesti äänestys alkaa tarkistus 249. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli seuraavaksi 356, 357 plus suullinen tarkistus, minkä näette myöskin äänestyslistasta. Eli suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Kolme viisi kuusi, kolme viisi seitsemän raukeavat. Sitten kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi suulliset tarkistukset 411 tarkistukseen. 411, 50 artiklan puolesta vastaan hyväksytty. Seuraava ryhmä, eli seuraavat tarkistukset 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 artikloihin aina kompromissitarkistus kolmen asti puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, siis selvästi hyväksytty. 62 artikla, kaikki tarkistukset siihen puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 292 tarkistus puolesta. 292, 63 artikla. Äänestys alkaa. 292 oli tarkistus. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. Seuraavaksi 294 johdantoosan kappaleet. Eli tarkistus 294 ja 3 ja 4 artiklat, kaikki nämä yhdessä hyväksytty. 295 lisäyksenä puolesta vastaan hyvä, hylätty. Tekninen tarkistus 297, eli seuraavaan 296. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 8 ja 9 tarkistuksista ei äänestä, eli seuraavaksi 297 puolesta vastaan selvästi hylätty. Sitten tarkistuks 298 Schwabilta puolesta vastaan hylätty. 299 ja 300 puolesta, ehkäpä kodellisesti. 299 300 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty hylätty. Hyvin tiukka äänestys olikin. Ja nyt sitten 301 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10, 11, 12, 13, 306 ja 14 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten loppuäänestys koneellisesti ja äänestys alkaa. Kiirehtikääpä, olkaa hyvät. Ovatko kaikki äänestäneet? Meillä on 31 korttia, mutta näin vaan en näe kaikkea täällä nyt. Mutta äänestys on päättynyt. 31 puolesta, ei vasta ääniä joten tarkistukset hyväksytty. Kiitokset herra Panzerille. Thank him for preparing the votes. Kiitän herra Panzeria siitä, että hän näin hyvin valmisteli äänestykset, että pääsimme tästä vaikeasta, monimutkaisesta asiasta näin nopeasti äänestykset käytyä läpi. Ja kun sitten myöhemmin keskustelemme neuvoston kanssa näistä, niin siitä on meille apua tiedän, että siellä on tehty yhteistyötä esittelijän kanssa. Seuraavaksi äänestämme Wim van de Kampin mietinnöstä kaksi- tai kolmipyöräisten Right. 203 pyöräisten ajoneuvojen jäljivrin hyväksyntä ja markkinavalvonta. Fannekampin mietintö. 230 peräistä aina voidaan yliperin hyväksyntä ja markkinavalvonta. Niin, esittelijä ajattelin, että esittelijä kenties My Minä yritin kyllä, mutta äänestyskorttini ei näytä toimivan. Jos vaihdatte paikkaa, niin... Niin, ehkä tämä tekstit voidaan jotenkin hoitaa, mutta en tiedä. like to introduce the vote. Niin, yritämme käynnistää äänestykset. Sitä ei voit. Niin. Dank u zeer. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä on huomattava lainsäädännön harjoitus, joka on juuri päättynyt. Tähän on liittynyt paljon kokouksia ja monia osapuolia, jotka ovat kertoneet huomioistaan. Tässä on kolme osa-aluetta tässä lausunnossa ensinnäkin, tai mietinnössä ensinnäkin äh, skootterit ja moottoripyörät äh, on olla mukana sata valmistajaa tekevät näitä pyöriä. Sitten tässä on toinen osa, joka koskee kestävyyttä ja tähän on komission ehdotus, jonka joka pyrkii siihen, että kaksipyöräisten ajoneuvojen päästöjä Euroopassa vähennettäisiin. Tämä on siis ympäristönäkökohta, joka koskee erityisesti, erityisesti kaupunkialueita, joka meitä kiinnostaa. Sitten tämä turvallisuusnäkökohta on näitä kaksipyöräisiä ajoneuvoja varten jarrutusjärjestelmät esimerkiksi ovat viime viikkoina ansanneet huomiomme. On totta, että emme ole aivan valmiiksi työtä saaneet vielä, mutta joka tapauksessa olemme tehneet hyvää edistystä näissä kokouksissa. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin tehokkaasta yhteistyöstä. Haluaisin myös esittää kiitokseni sihteeristölle tässä valiokunnassa. Meille on aina hyvä tietää, että komissio ja neuvosto ovat samoilla aalloille ja osallistuvat töihin. Ja edelleen olisi todettava, että tämä oli meille suuri haaste, kun pyrimme pitämään kiinni siitä, että varjoesittelijä, joka on myös IMKO-valiokunnan puheenjohtaja, voisi osallistua töihin, joten kiitän teitä tästä, herra Harbour. Niin, näköinen varjoistelijana traktorien osalta. Niin, voin sanoa mitä aiemmin sanoin, koska on paljon ihmisiä, jotka katsovat tätä kenties internetissä, jotka ovat kiinnostuneita asiasta. Voin todeta, että yksi asia, jonka jota estäjät ovat pyytäneet, on se, että alueet, joilla he pyytävät, että ne opetetaan eh, turvallisuuspiirteiden käyttöönottoa, mikä tietysti vaikuttaa esityksen eh, raskauteen, että myöskin, että näiltä osin tehdään vaikutusarviointeja ja katsotaan, miten voidaan katsoa, että esimerkiksi jarrujärjestelmiä ja muuta. Tulemme katsomaan tätä myöhemmin, mutta tänään näissä kuitenkin keskittyy lukuihin satoihin, lukuisiin satoihin muihin tarkistuksiin, joita on tietysti monet teistä ovat saaneet sähköpostiviestejä kollegoilta, ihmisiltä, jotka kysyvät, miksi me äänestämme näin. Eh, varmastikin esille tulee saamaan nämä, mutta tästähän tulee äänestämään täysistunnossa myöhemmin ja tämän päivän jälkeen hän tuli johtamaan keskusteluneuvoston kanssa siitä, mikä on asioiden tilanne neuvotteluissa tämän asian osalta, mutta tämä on kuitenkin sitä huolimatta hyvin tärkeä äänestys, koska tämä paljon yksityiskohtia. Herra Manders, haluaisitko lisätä jotakin? Uh, Vain yksi kysymys. Voisitko kertoa tästä kirjeestä, mikä liittyy myöskin liikenne- ja matkailuvaliokunnan käsittelyyn. Moottoripyörät ovat hyvin tärkeitä, mutta kyllä nämä muutkin ovat tärkeitä tärkeitä. Niin, tarkistukset, jotka eivät liity tekniseen lainsäädäntöön, jotka ovat aiheuttaneet huolestuneisuutta, ja olemme katsoneet, että parasta pari lähettää kirjekollegoille liikennevaliokunnassa, jotka käsittelevät näitä asioita. Tämähän on pitkälti jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia, eikä osa Euroopan lainsäädäntöä, joten äänestyksiä kenestelijä varmaankin yhdessä Ramandelsin yhtenä varjostelijana kanssa lähettää kirjeen. No niin, joka tapauksessa siirrytään äänestyksiin, joten aloitamme nyt äh, tarkistuksesta kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Artikla kohta kaksi tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä kokonaisuutena 1710 rovan yhdeltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 kohta kohdalta pyyntö Aldelta, joten ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan raukeaa. 18 puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän raukeaa liikennevaliokunnasta. 218 raukeaa myös, 63 on vedetty pois, 219 on hyväksytty, kun 18 hyväksyttiin. Nyt tulemme kompromissitarkistukseen kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Joten nyt hyppäämme tarkistuksiin 1, 3, 1, 1, 4, siis tarkistus, kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt kompromissitarkistus yhden jälkeen tarkistus 20, 21, 22 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan hyväksytty. 23 ja 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 119 puolesta vastaan hylätty. 120 puolesta vastaan hylätty. 31 puolesta vastaan selvästi hyväksytty. 121 puolesta vastaan hyväksytty 32 ja 13 liikennevalkoisesta puolesta vastaan hyväksytty. 33 ja 14 liikennevaliokunnasta puolesta vastaan hyväksytty. 124 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 3. 124 Tarkistetaan se, mutta luulen, että se oli hyväksytty. Äänestetään koneäänestyksellä. 124 koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty 23.8. Kompromissitarkistus 3. Puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 4. Puolesta vastaan myös hyväksytty. Nyt 151. Tässä on kokonaisuutena tarkistuksessa 253 ja niin edelleen 160 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan hylätty. Ja nyt sitten 39, 39 40, 41 puolesta vastaan. Otetaanpa uudestaan. 41 puolesta vastaan hyväksytty. 156 raukeaa. 42-43 puolesta vastaan hyväksytty. 44 puolesta vastaan hyväksytty, 80 raukeaa. 184 25 puolesta vastaan hylätty, 186 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompristallistus 5 puolesta vastaan hyväksytty, 190 puolesta äänestyskoneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten nyt 191 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 193 puolesta vastaan hyväksytty. 192 raukeaa. 194 puolesta vastaan hyväksytty. Atlantin 46, 196 puolesta vastaan. Hylätty. 195 puolesta vastaan. Hylätty. 40, 100, 190, anteeksi, 48. 48. Minen, minun vikani. 48. Äänestys päättyy hyväksytty 18.11 äänin. Ja nyt sitten 50 puolesta vastaan hyväksytty. Se 201, 21, 201 puolesta vastaan hylätty. 202 puolesta vastaan hylätty. 203 ja 204 puolesta äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Nyt 205 Ryyle puolesta vastaan hyväksytty. Hmm, sinä teet virheen, niinkö? No, äänestys alkaa. 205 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden äänen enemmistöllä. 51 raukeaa. 206 puolesta vastaan hyväksytty. 52 puolesta vastaan hyväksytty. 53 puolesta vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. 55 puolesta vastaan hyväksytty. 207 puolesta vastaan hylätty. 209 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten monet, jotka on hyväksyneet sitten automaattisesti. Ja nyt sitten tarkistus 56 puolesta vastaan hyväksytty. 107, nyt 211 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten yhtenä kokonaisuutena 5789 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten 17 liikennevaliokunnasta puolesta äänestyskoneäänestyksellä. Tarttu 17 liikennevaliokunta, kohta 80. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt liitteet. 62, 6018 puolesta vastaan. hyväksytty. 221 puolesta vastaan hylätty kaksi, kolmekymmentä puolesta. Anteeksi, 220 puolesta vastaan hyväksytty. 65, 66 puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt yhtenä kokonaisuutena 230, 234, 235, 236, 237 yhtenä kokonaisuutena puolesta vastaan hylätty. 232, 238 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt 241, 2 51 puolesta vastaan. Hylähty kaikki. 242 puolesta vastaan. Hyväksytty. Eikö? 242 tarvitaan koneella. 242. 242. Äänestys alkaa. Votes closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhden enemmistöllä. Kaksi, neljä, neljä. Aha, ei. Kaksi, neljä, neljä. Äänestys alkaa. Koneäänestys. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänet menivät tasan kaksi ihmistä jätti äänestämättä. Nyt pitää hiukan nopeuttaa tätä tai ainakin muistaa painaa nappeja oikein. Niin painakaa nappia, että lamppu syttyy. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. Ja nyt menemme tarkistukseen 80. Liite 6. 80 Tähän on suullinen tarkistus, joka on myöskin mainittu papereissanne, joten siis suullisella tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. Joten ilman suullista tarkistusta raukeaa. Ja nyt sitten 271, 271 puolesta. Ehkä taas avaamme tämän ja teemme koneäänestyksellä tämän. 271. Äänestys päättyy. Hylätty. 272. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt yhden enemmistöllä. 275. Schwab kaksi, siis puolesta, vastaan, hyväksy, hylätty. 284 puolesta, vastaan, hylätty. 79 puolesta, vastaan, hyväksytty. Nyt kompromissi 7 puolesta, vastaan, ty, hyväksytty selvästi kompromissi kahdeksan kohta kohdalta, mikä on aika mutkikasta neljässä osassa. Tämä on IPPn, SCDn ja IFDn e kompromissi. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Nyt toinen osa puolesta, vastaan, hyväksytty. Kolmas osa puolesta, vastaan hyväksytty. Ja neljäsosa puolesta vastaan myös hyväksytty. Näin. Tulemme tarkistukseen yksi johdantosan kappaleissa. Puolesta vastaan hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 96 Äänestys alkaa, koneäänestys. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen enemmistöllä. Nyt niin, liikennevaliokunnan voidaanko ottaa kaikki yhtenä kokonaisuutena vai ei? 2, 3, 4 yhtenä kokonaisuutena. Äänestys alkanee. Koneäänestys. 2, 3, 4. Äänestys päättyy. Hylätty. 98. Puolesta vastaan hylätty. 99 puolesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt kompromissi yhdeksän. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt neljä esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. 102 puolesta vastaan hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Viisi liikennevaliokunnasta puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty. 105 puolesta vastaan myös hyväksytty. Ja nyt sitten äänestämme mietintöluonnoksesta kokonaisuutena. Äänestys alkaa. äänestä, jolla on kortti koneessa, mutta no niin, kaikki on äänestää. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta kolme tyhjää. Joten kiitos, herra Van de Kamp. Ja näin odotamme sitten jatkokeskusteluja ja vaikutusarviointia ja niin edelleen. Kiitos kovasti. Nyt äh, siirryn Orpoteos, orpoteosäänestykseen ja puoli viideltä annan varapuheenjohtajan hoidettavaksi luvut äänestyksessä Hoidan vielä tämän äänestyksen ja sen jälkeen. No niin, nyt meillä on lausunto, joka koskee orpoteosten käyttöä tai esittelijän lausunnonlaatija laatijan Tova Manders. Tämä on oikeusasioiden valiokunnalle. Herra Manders, oletteko sanoa jotakin vielä ennen äänestystä? voimme mennä suoraan äänestykseen? Uh, voimme mennä suoraan äänestykseen. Haluaisin vain kiittää kaikkia, jotka odottavat. Mennäänpä sitten äänestyksiin. No niin. neljä on vedetty pois. Soten kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 55 lisäyksenä puolesta vastaan hylätty. 56 myöskin lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 57 puolesta puolesta tyhj- vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan, Schaldemose puolesta vastaan hyväksytty. Yhdeksän, Manders puolesta vastaan hyväksytty. 59 raukeaa. 60 ja 62 raukeavat myös. 61 sekin vedetty pois.

suurisella tarkistuksella, joka on nähtävissä äänestyslistasta kahdessa osassa, kuten näkyy myöskin äänestyslistasta. Ensimmäinen osa ensinnä puolesta, vastaan, hyväksytty. Ja nyt toinen osa puolesta, anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 13 äänin. Joten 10 raukeaa 66, 67. Ensimmäinen osa. Se on yhteensuvertarkistuksen 10 kanssa. Puolesta vastaan hyväksytty. 68 puolesta vastaan hyväksytty. 69 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. 71 Skaldemuse äänes, anteeksi, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty selvästi. 72 puolesta vastaan tyhjää koneäänestyksellä. 72 Rovas Haldemuusselta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Se 74 Pentagast puolesta. Avaamme äänestyksen. 74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 suurella tarkistuksella puolesta vastaan hyväksytty. 75-77. Äänestys alkaa. 75-77. Äänestys päättyy. hylätty. 76. Roithovaa. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 13. Vedetty pois. 78. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 79. Fox. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 80 raukeaa. 81. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 82. Puolesta vastaan hyväksytty, 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 25 yhdessä. Äänestys alkaa. 84, 85, 6 ja 7. Kaikki nämä yhdessä. 24, 25, 26, 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 14 vedetty pois. 88. Äänestys alkaa. 88. Äänestys päättyy. Hylätty. 89. Puolesta. Äänestys pitää avata jälleen koneellisena 89. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15 otettu pois, 9 otettu pois, 91 suullisella tarkistuksella puolesta. Vastaan, hyväksytty. 91 raukeaa, 92 puolesta. Äänestämme koneäänestyksellä. 92 Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Joten 95 suullisella puolesta vastaan hyväksytty. 94 on. Nyt 95 puolesta vastaan hyväksytty. 96 puolesta vastaan hyväksytty. 97 paksas puolesta vastaan hyväksytty. 98 Brendekaas puolesta vastaan hyväksytty. Nyt Jorantosan kappaleet 16 17, 18 ja 19 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt 23. Kaikki muut on jo katettu. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 28 Jyvä ja Gallo Äänestys alkaa suullisella tarkistuksella. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 28 ilman suullista tarkistusta. 28 ilman suullista tarkistusta selvästi. Puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. Joten nyt kaksi, tarkistus kaksi. Manders puolesta vastaan hyväksytty. 33 lisäyksenä asetettu pois. Kompromissi kolme puolesta vastaan hyväksytty. Kol, neljä puolesta vastaan hy, tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan hyväksytty. 42, eikö niin? Schaldemuse. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljäkymmentäkahdeksan. Suullisella tarkistuksella. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kun 47 lisäyksenä. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 46 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 49 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan. Selvästi hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa osasta kaksi. Äänestys päättyy hylätty niukasti. Seuraava komissaritus kattoi Jonatson kappaleen 20 tarkistukset, joten nyt tarkistus 52 puolesta vastaan hyväksytty. 53 suullisella tarkistuksella Prendagast puolesta vastaan hyväksytty joten 53 raukeaa. Joten nyt lausunnosta loppuäänestys koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 äänellä. Kiitos herra Manders, oikein hyvä. Näin päättyvät äänestykset. Ja nyt sitten anna puheenjohtajuuden Eurova Vanjolle. ¿Todo el mundo está sentado? <laughs> ¿Preparado? Todo el mundo está preparado. No niin, oletteko valmiina? Ne, jotka ovat lähtemässä salista, niin ovat juuri pääsemässä ulos. Nyt jatkamme kokoustamme. Hyvää iltapäivää kaikille. Jatkamme. Aiheena on EUn yleinen talousarviopääluokka 3, vastuuvapaus 2010. Herra Bushoi on tässä valmistelija. Annan hänelle puheenvuoron, niin hän varmaankin antaa meille uuden aikataulun. Joten annan Anna Kristianille puheenvuoron välittömästi. Kiitoksia, jatkan englanniksi. Much would like to take... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää komissiota kaikista sen toimittamista asiakirjoista sekä valmiuksista vastata kysymyksiin liittyen vastuuvapauteen. Täytyy sanoa, että tämä on hyvin monimutkainen asia. Tässä on todella paljon käsiteltäviä asioita, mutta toisaalta on katsottava, liittyvät, sisä, miten sisämarkkinatoimintaan liittyvät toimet ja varojen käyttö on ollut tehokasta ja mitä voidaan parantaa. Myönteisiä asioita komission toimenpiteissä on mitä tulee oman valiokuntamme toimialaan. Meidän täytyy tunnustaa se, että tässä on todella Eurooppa-portaalia kehitetty. Näin yhden sivuston kautta pääsee käsittelemään asioita, jotka liittyvät kuluttajien oikeuksiin ja sisämarkkinoihin. Tätä valiokunta on vaatinut jo useaan otteeseen ja onkin hienoa nähdä, että komissio on huomioinut nämä pyynnöt. Komissio on myöskin sitoutunut edistämään vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä, kuten Solvit-verkostoa. Näilläkin aloilla edistystä on tapahtunut. Mutta komission pitäisi lisätä vielä kuluttajien ja yritysten tiedottamista. Ja jos me haluamme, että kaikki sisämarkkinoista hyötyvät, niin tätä alaa on edistettävä. Komissio on teettänyt tutkimuksen omasta tehokkuudestaan ja se on hyvin tervetullut pyyntö. Meidän mielestämme komission pitäisi myös tutkia tarkasti johtopäätökset ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta verkosto ja sen oma rahoitus voidaan varmistaa. Lisäksi on parannettava verkoston verkostoa koskevaa tietoisuutta, jotta se todella toimisi tehokkaasti. Lisäksi on hienoa nähdä, että maksusitoumusten käyttöaste on parantunut, mutta on melko pettymys nähdä, että kuluttajapolitiikka on se ala, jolla käyttöaste on kaikkein pienin, kun katsotaan kaikkia pääosastoja. Ehkäpä siis komission pitäisi tätä vielä tarkentaa, mutta tällaisessa tilanteessa ei saada jatkaa ja on tärkeää, että komissio pyrkii antamaan realistisemmat suunnitelmat tulevista sitoumuksista ja määr- maksumäärärahoista nykyaikaisen tai nykyaikaistetun tullikoodeksin hyödyntäminen on myös tärkeää. Kaikista näistä olimme jo tätä menettelyä ennen tietoisia. Me haluamme lisää tietoa näistä asioista ja kehotamme komissiota ottamaan huomioon äh, ne suositukset, joita annamme juuri hyväksymässämme tullipäätöslauselmassa. Lisäksi tilin, Euroopan tilintarkistustuomioistuimen raportti osoittaa, että jonkin verran epäsäännönmukaisuuksia jäsenvaltioissa on. On tapauksia, jossa joitakin määrärahoja ei käytetty ja jäsenvaltioita pitäisikin painostaa, jotta tämä tilanne korjataan. Kuten tilintarkastustuomioistuin on suosittanut, niin ei saisi olla virheitä perinteisissä omissa varoissa, joita maksetaan. Varat pitää kerätä tehokkaasti. Aion tehdä seuraavan ehdotuksen, tai olen sen jo laatinut lausuntoluonnoksen, siis se on lähetetty käännettäväksi tällä viikolla ja myös englanniksi se on saatavilla. 24. 25. tammikuuta todennäköisesti käsittelemme lausuntoluonnosta, liippuu, tämä riippuu puheenjohtajasta ja sihteeristä. Äänestämme ensi vuonna helmikuussa. Kiitos oikein paljon, odotan nyt kommentteja kaikilta kollegoilta. Monsieur vous venez de... Kiitoksia, herra Busoi. Vahvistitte juuri, että äänestäisimme valiokunnassa 6. helmikuuta, vai oliko tuolloin tarkoitus käsitellä tarkistuksia, koska ehkä 20... Jos 24. päivä käsittelemme, niin tarvitaan ehkä enemmän aikaa. Normaalisti näistä asioista ei tule juurikaan tarkistuksia viime vuonna vain kaksi, mutta jos haluatte välttämättä, niin voidaan kyllä erikseen erillisessä istunnossa käsitellä tarkistuksia. Luon, lausuntoluonnoksesta voimme käsitellä ensin ja sitten äänestää. Tietenkin meitä sitoo myös tämä kontavaliokunnan aikataulu. Ehkä saamme siitä vielä lisää tietoa, mutta tätä minä ehdotan. No, jätetään tämä nyt näin niin kuin te ehdotatte ja katsotaan sitten, onko siinä jotakin ongelmia. Mutta jos tässä käy niin kuin viime vuonna, niin tuskin mitään ongelmia tulee. Hyvä, kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron varjoesittelijöille. Herra Schwab ei ole paikalla. No, en... Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Arias Echeverria, EPPn esittelijän puolesta haluaisin sanoa, että on lähes kaikista asioista yhtä mieltä esittelijän kanssa. Ei meillä ole mitään lisättävää tähän keskusteluun. Alors, maintenant la parole est pour le groupe Kiitoksia seuraavana ST-ryhmästä. Schaldemus, hän ei ole paikalla. Onko hänellä täällä varaedustaja? Onko hän valtuuttanut jonkun puhumaan puolestaan? Anna ilmeisesti. Paramo. Näyttää siltä, että, että Anna olisi tässä puheenvuorossa. German. Eh, ja vill prata svenska. Niin, minä haluan puhua ruotsia. Minä olen siis nyt varjoesittelijä, eikä Kristel Schaldemose tässä asiassa. Kuten edellinen puhuja sanoi, tähän asti meillä ei ollut kovin paljon lisättävää tähän, joten odotamme luonnosta esittelijältä ja sitten palamme asiaan uudestaan seuraavalla kerralla. Merci Anna. Kiitoksia Anna. Vahvistan sen, mitä Anna juuri sanoi. SD ryhmältä odotamme näitä ehdotuksia. Äh, niin nämä esittelen ehdotukset ovat erittäin oikeita, joten niillä mennään sitten ECR-ryhmästä. Ei taida olla ketään paikalla. Vihreistä Haider Sama tilanne kuin kaikki, kuten kaikki edeltävätkin puhujat sanovat, estyksiä jo, estyksiä joita herra Bussoi hyviä, ja me voimme tukea niitä. Pour le groupe GUE. Kiitoksia sitten EFD-ryhmä Salvini. Kuosta ilmeisesti ei ollut ketään paikalla. Puheenjohtajan mikrofoni oli välillä pois. Mutta EFDstäkään ei ollut ketään näköjään paikalla. Maanantai-iltapäivät ovat vaikeita. Onko täällä muita edustajia, jotka eivät ole varjoesittelijöitä, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Teillä on nyt siihen oikeus ja saatte kyllä puhua. on les problèmes de décharge budgétaire, et c'est pourtant important. Kuitenkin meillä on tärkeä asia tässä, vastuuvapaus, mutta eipä se näytä paljon kiinnostavan kollegoita. No, katsotaan tätä sitten tammikuussa. Mikäli kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, ja kun aikataulusta herra Buso jo kertoi, niin voimmekin mennä sitten eteenpäin. Tämäkin on Christian Busoin lausunto. Annan hänelle taas puheenvuoron. Uh, I will uh, talk now about the multi-annual financial framework. Kiitos oikein paljon monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014-2020. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, joista tänä vuonna keskustelemme. Ja minä olen nyt keskittynyt muutamiin asioihin, jotka liittyvät sisämarkkinavaliokunnan asioihin. Tämä asetus on hyvin, tai kehys on hyvin tärkeä sen suhteen, millaisia poliittisia tavoitteita asetamme seuraavien kuukausien aikana. Tässä on huomittava myöskin Eurooppa 2020 strategia ja EUn el- talouden elpyminen. On sanottava, että tässä ehdotuksessa on monia hyviä asioita ja on hienoa, että komissio on ehdottanut monivuotista rahoituskehystä, jossa huomioidaan Eurooppa 2020 strategia. Näin tämän asian pitäisikin olla. Ehdotetaan joitakin rakenteellisia muutoksia. Tällaiset yhteiset ohjelmat, ne ovat hyvin tervetulleita. Sitten rakennerahastojen muuttaminen niin, että voidaan yksinkertaistaa asioita hyötyjen, edunsaajien kannalta. Mutta muuttaa. Minun mielestä niin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on keskityttävä sellaisiin asioihin, jotka todella tuovat eurooppalaista lisäarvoa ja joissa unioni voi todella tuoda jotakin erilaista verrattuna kansallisiin toimiin. Annan joitakin hyvin tärkeitä esimerkkejä. Ensinnäkin seuraava monivuotinen rahoituskehys olisi kohdennettava tutkimukseen ja innovaatioon, jotta voidaan tukea kilpailukykyämme globalisoituvassa taloudessa. 80 miljardia euroa. Se on 26 prosenttia enemmän kuin tässä nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä ja se on hyvä asia innovaation tukemisen kannalta, kuten olemme pyytäneet moneen kertaan esimerkiksi sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kohdalla. On myös tärkeää tukea pk-yrityksiä. Ne ovat erityisen tärkeitä talouskasvun kannalta. Mielestäni on myös hyödyllistä, luoda erillinen ohjelma kilpailukyvylle. Se on tämmöinen innovaatio- ja pk-yritysohjelma. On tärkeää myös panostaa sisämarkkinoiden edistykseen ja liikenteeseen ja infrastruktuureihin, jotta voidaan luoda kunnollisia palveluja. Digitaalinen infrastruktuuri ja laajakaista verkosto on hyvin tärkeää, jotta voidaan verkkoon käyttöä edistää sisämarkkinoiden alalla tai verkon sisämarkkinoita voidaan edistää. Komissio ehdottaa uuteen välineeseen 40 miljardia mutta tarve, rahoitustarve on kuitenkin paljon suurempi. Näin ollen tarvitaan muita innovatiivisia rahoitusvälineitä, jotka perustuvat vipuvaikutuksiin. Eurobondit ovat hyvä ratkaisu tähän. Komission jäsen Dalli on jo ehdottanut uutta kuluttajansuojaohjelmaa vuosille 2014-2020 ja se on erityisen tärkeä ohjelma, jotta voidaan luoda perusta kuluttajien osallistamiselle ja voimannuttamiselle. Myös tullin nykyaikaistaminen on tärkeää ja tulevina vuosina on tehtävä hyvin paljon työtä, jotta saadaan uudistettu tullikoodeksi pantua täytäntöön. Myös tietojen vaihto tulliviranomaisten välillä on oltava tehokkaampaa. On muitakin tärkeitä aiheita siis, joita tulevina kuukausina tai tässä olivat tärkeimmät, joita tulevina kuukausina tarkitaan. Muitakin tärkeitä asioita ja aiheita varmasti on, vaikka niitä nyt en tässä maininnutkaan. Odotan, että kollegat esittävät tähän tarkistuksia. Minä pyrin lausunnossani erityisesti samanaikaiseksi konsensuksen, jotta voimme välittää budjettivaliokunnalle voimakkaan viestin ja että lausuntomme todella heijastaa valiokunnan näkemyksiä. Sitten aikataulusta lähetämme lausuntoluonnoksen käännettäväksi tammikuun puolessa välissä 2012. Sitä ennen saamme englanninkielisen Ehdotan, että 16. helmikuuta käsitellään lausuntoluonnosta valiokunnassa ja sitten äänestetään maaliskuussa, joku niin 20. päivä. Kiitos. Très bien, monsieur Boussoy. Euh, je vais laisser la parole alors. Kiitoksia sitten EPP-ryhmän nimistä Rova Sartorin puolesta Arja Setseveria. Eh, muchas gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikkihan tiedämme, että PK-yritykset ovat taloutemme pilari ja tämä on asia, joka huolestuttaa meitä kaikkia ja kaikkien pyrkimyksenä on parantaa pk-yritysten tilannetta. Minusta kyseessä on työ, jota on tehtävän määrätyssä ajassa. Busoin ehdottama aikataulu on mielestäni hyvä. Se on meistä aivan asianmukainen, eikä minulla ole tähän muuta lisättävää. Alors, pour le groupe SD... Sitten SD-ryhmästä. De Campos ei ole paikalleen. Näyttää siltä, että Minun lisäkseni ei ole ketään muita, joten puhun tässä itse sitten lyhyesti. Haluaisin esitellä, eh, onnitella herra Busoita. Hän on todellakin tuonut esille tämän ehdotuksen vahvuudet äh, tutkimuksen ja innovaation osalta. Tässä valikunnassa ja muuallakin olemme näitä asioita korostaneet paljon. Olemme korostaneet sitä, että vanhan maan osamme pitäisi parata kilpailukykyään, jotta voitaisiin pärjätä näiden päräkkäisten kriisien kanssa ja päästä taas kasvuun plus 46 prosenttia. Muihin ohjelmiin verrattuna on tietenkin mm, tärkeä luku. Te ja Arias puhuitte siitä, että kilpailukyvyn olisi oltava prioriteetti teollisuudessa ja pk pk-yritysten osalla olen tästä aivan yhtä mieltä, että näin voimme säilyttää työpaikat omalla alueellamme. Ja näin todellakin voidaan saada tasapainoisia alueita aivan aivan sopimusten mukaisesti. Sitten suurista infrastruktuureista otitte sille luvun 40 miljardia. Onhan se hyvä, että luku on mukana, mutta tämä on hyvin pieni summa verrattuna siihen, millaisia tarpeet ovat nyt tässä kriisissä olevassa Euroopassa, joten varmastikin voimme vielä käydä keskusteluja siitä, että saisimme suurempia summia mukaan. Olen aivan yhtä mieltä teidän kanssanne, varmaan koko valiokunta on yhtä mieltä siitä, että on parannettu kattavaa tullibudjettia. Meillähän oli tästä kuulemistilaisuus ja huomasin, millaista tuhoa tekee väärennetettyä tuotteet työllisyydelle ja turvallisuudelle ja potilaille. Joten varmasti tässä on vielä yksi asia, jota olisi vielä kaiveltava syvemmältä. Kiitoksia ja jätän teille puheenvuoron ECR ei ketään vihreältä. Vihreästä ryhmästä tietenkin on on täällä yksi jäsen, no hän lähtee, no ensi kerralla sitten. Guesta ei ole ketään, EFDstäkään ei ole ketään, joten en tiedä haluaako joku muu kuin varjoesittelijä käyttää nyt puheenvuoron. Tänään keskustelut ovat kovin lyhyitä. Bien. Alors, euh, monsieur Boussoy nous... Hyvä. Herra Bussoy antoi meille aikataulun. Se on aivan tyydyttävä, jos ei tähän ole erityisiä huomioita, niin Jarova Grip on päässyt paikalle, joten voimme mennä eteenpäin. Olkaa hyvä. Merci, madame euh, la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Käsittelemme tänään yritysten hallinnointia ja ohjausjärjestelmää. Viime huhtikuussa komissio antoi vihreän kirjan eu yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän kehyksestä ja talous ja talouskriisikin vain kärjistyi EU-se. Nyt näyttäisi sopivalta, että täällä parlamentissa me keskittyisimme siihen, kuinka voidaan yritysten hallintoa panata niin, että se olisi todellisen reaalitalouden palveluksessa ja ytimessä. Yritysten hallinnointi ja ohjaus on ei niiden vastuu sekä asiakkaitaan että omistajien ja osakkeenomistajien ja koko yhteiskuntaa kohtaan. Luottamus on tässä keskeisellä sijainnilla. Asiakkaiden on voitava luottaa yritysten ja tarvitaan luottamusta myös sisämarkkinoita kohtaan. Komission jäsen Barnier komission tiedonannassaan äh, koskien äh, sisämarkkinoita korosti juuri tätä luottamusta ja sitä, kuinka tärkeää on tarkistaa yritysten hallinnot ja ohjausjärjestelmää, jotta luottamusta voitaisiin vahvistaa. Tämä on Euroopan parlamentin vastaus komission vihreään kirjaan. Sitten työstämme nyt. Meillä on lausunto tästä ja Ekon on tässä varsinainen vastuuvaliokunta. Vihreän kirjan lisäksi Euroopan komissio on joitakin viikkoja sitten lokakuussa hyväksyi ehdotuspaketin, jolla edistettäisiin yritysten vastuuta Euroopassa. Omassa lausunnassani halusin korostaa muutamia asioita. Ensinnäkin on tärkeää tehdä selväksi se, että yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän kautta on edistettävä kestävää kasvua ja paljoltava reaalitaloutta, kasvua. On siis edistettävä pitkäaikaisia investointeja sen sijaan, että keskitytään lyhytjänteisyyteen. Tiedämme hyvin, että se helposti uhkaa yritysten pysyvyyttä. Ja mikäli näin on, niin silloin myös palkansaajat ja kuluttajat ovat uhattuina. Näemme kyllä, millaisia, millaista tuhoa tekee lyhyt jänteisyys. Olisi siis se eh, suosittava pitkän aikavälin investointisuunnitelmi Sitten näiden yritysten hallituksesta. Komission vihreässä kirjassa puhutaan pitkään yritysten hallituksesta ja mekin ehdotamme, että hallitukset olisivat moninaisempia sekä ammattialojen edustuksen että sosiaalisen taustojen mukaan. Tästä olisi hyvä käydä keskustelua koskien yritysten strategisia suuntaviimoja ja olisi hyvä, että olisi eri ammattialojen edustavia henkilöitä ja myynnin ja markkinoiden alojen ammattilaisia niin, että hallituksissa voitaisiin käydä strategista pohdintaa yrityksen toiminnasta ja voitaisiin huomioida markkinoiden todelliset tarpeet ja samoin kuin kuluttajien todelliset tarpeet. Edelleen asia, jota halusin tässä korostaa, koskien yritysten hallinnointia, koskee sitä, että palkkauspolitiikan pitäisi olla tervettä ja vastuullista ja siinä olisi kunnioitettava miesten ja naisten samapalkkaisuutta ja tasa-arvoista kohtelua. Ei ainoastaan miesten ja naisten välillä, vaan muutenkin, että tähän liittyy eurooppalainen on voimassa oleva lainsäädäntö. Sitten työntekijöiden vahvempi osallistuminen päätöksentekoon työntekijä osakkeen omistajuuden kautta. Tämän, tätä kautta voitaisiin parantaa motivaatiota ja yhteenkuuluvuutta yrityksessä. Sitten viimeinen kohta koskee avoimuutta ja Euroopan tasosta harmonisointia liittyen eh, vuosikertomuksessa eh, julkistettuihin tietoihin. Tämä varmasti olisi hyödyllistä. En halua puhua tässä liian pitkään ja kuuntelen nyt kiinnostuksella joko tämän päivän puheenvuoroa tai sitten, kun meitä nyt ei tänään enää kovin monta ole paikalla, niin odotan sitten teiltä tarkistuksia jatkossa. Kiitoksia. Alors, là, nous avons des rapporteurs shadow qui... No niin, täällä on juuri paikalle tulleita varjoesittelijöitä. Yes, et de Barbara, hän tuli juuri paikalle. Kalle, En tiedä, onko hän valmistellut jotakin vai haluaako hän puhua vähän myöhemmin. Tout de suite, je lui laisse la parole. Jos hän haluaa puhua välittömästi, annan hänen puheenvuoron. Ja, ja gut. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos, Frau puheenjohtaja. Joudun tulemaan kiireellä tänne, koska olin valtuuskuntaa tapaamassa 35 vietnamilaisia, jotka ovat käymässä täällä parlamentissa. Ja se oli aivan toisessa rakennuksessa. Niin, olen kollegalle Griffin äh, esityksiä ja luonnollisesti minulla ei ole mitään arvosteltavaa. Samalla kuitenkin tämä on minusta hiukan liian pehmeää Nämä hyvät ehdotukset, en nyt oikeastaan tiedä, tässä nyt niin kovasti hymyillään siellä edessä. Minun ensimmäinen vaikutelmani oli, että miksi tätä ylipäätään tarvitaan. Jos me olemme näin varovaisia ja tartumme asiaan ilman kummempia vaatimuksia, minä niin haluaisin muistuttaa siitä, että me olimme tehneet samanlaisen mietinnön aiemmin. Se oli silloin huomattavasti tiukempi ja siitä käytiin täällä kovaa keskustelua. Kysymys oli hyvästä hallinnonnista rahalaitoksissa. Mielenkiintoista oli se, että vastuvaliokunta oli silloin talousvaliokunta, tällä kertaa oikeusasioiden mikä oli aivan johdonmukaista sekään. Mutta keskustelu, joka käytiin meidän lausunnostamme, joka koski hyvää hallintotapaa rahoitussektorilaitoksissa, siinä me olimme hiukan rohkeampia. Nyt emme kuitenkaan ole näin rohkeita, vaikka teemme tällaista, joka koskee kaikkia yrityksiä, jotka ovat pörsseissä, ja nyt meidän vaatimuksemme ovat huomattavasti minusta suhteellisen heikkoja. Kenelläkään ei nyt ole syytä huoleen, pelätä mitään. Minusta meidän pitäisi hiukan tähän laittaa vaatimuksia, jotka liittyvät valitsemaan kriisiin, luottamuksen häviämiseen – Siis se, miten yritysten johto on nyt luottamusta poliitikkojen keskustelussa, koska he kertovat aika jotakin uutta, ja se, miten yhteiskuntapolitiikassa vastuullisen yritysohdon täytyy osata kantaa vastuu yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuudesta. Meillä on vain kaksi päivää, olen ymmärtänyt, mutta minä kuitenkin miettisin vielä sitä, miten voisimme rikastuttaa tätä niin, että oikeusvaliokunta joka, kuten sanottua, on hämmästyttävä tavalla vastuvalikunta. siis jotta oikeusvaliokunta saisi uusia asioita niin, että saataisiin kokonaisuudessaan asiasisältöisempi mietintö tällaisena kokonaispakettina. Danke. Merci Barbara, je, je Kiitos Barbara kun täällä ei ole muita paikalla, vihreät, eikä GUE, eikä FD, EFD ja ECRkään ole paikalla. Schmidt tulee kohta paikalle, joten hän saa kyllä puheenvuoron sitten. Niin, haluaisin... Ai jaha, Barbara haluaa sanoa jotakin, mutta olen aivan yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että pitäisi todella olla ankarampi kriisi on nyt päällä ja tarvitaan hyvin selkeitä suuntaviivoja. Nyt annan puheenvuoron sinulle, ole hyvä. Ja pyyntö esittelijälle. Tulen aivan varmasti vaatimaan kiintiötä hallintoelimiin ja toivon, että tällä kertaa niin mietintö, edellinen mietintö se oli puoli vuotta sitten, että nyt ajattelen tilanteen jatkokehitystä Euroopassa, että antaa sitten tukenne sille. Je vais redonner la parole au rapporteur. Annan puheenvuoron taas esittelijälle. Hänelle esitettiin kysymys. Komissio on tulossa juuri paikalle ja sitten komissiokin saa aikanaan puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä huomioista. Haluaisin vain täsmentää sitä, että tämähän on vasta keskustelun pohja, lausuntoluonnos. Meillä on vielä mahdollisuus työstää tätä varjoesittelijöiden kanssa juuri ennen joulua. Tapamme käsitteekseni, käsittääkseni 20. joulukuuta. Tämä on todellakin pohja keskustelulle ja pohdinnalle tämä luon, lausuntoluonnos, jota teille ehdotan. Mutta tässä on kuusi ehdotusta, joille se niveltyy, joten ei tässä ole mitään kahta osaa, vaan kuusi ehdotusta koskien hallitusten kokoonpanoa ja näitä työntekijöiden osakkeenomistajuuksia ja miesten naisten samapalkkaisuutta sekä näitä vuosikertomuksissa luvutettavien tietojen yhdenmukaistamista. Tästä voidaan todella tehdä täsmällisiä ehdotuksia, mutta kuulin kyllä tämän viestin, jonka minulle lähetitte tässä vaiheessa. Ehkä jostakin näistä asioista voisin olla täsmällisempi tai tiukempi ja todella odotan kyllä kiinnostuksella teidän panoksianne. Aivan kuten yleensä parlamentaarisessa työskentelyssä yritämme päästä eteenpäin, e, pyrimme antamaan panoksia ja kokoamaan kantoja yhteen ja näin voimme työstää realistisia ehdotuksia, jonka taakse suurin osa edustajista voisi tulla. Ja... Uudelleen, olkaa hyvä. Niin, hyvät kollegat, tästä aikataulusta minulla olisi vielä pyyntö sitä koskien. Minä hämmästytään se, että tänään kaikki eivät ole paikalla, kaikki varjostelijat ja muut komission edustajat. Mutta joulua edeltävällä viikolla, jolloin ensinnäkään ei ollut suunniteltua pitää valikunnan kokousta – ja joka itse asiassa jälkikäteen sitten päätettiin lisätä. Se on minusta vaikea ajankohta. Minä en missään tapauksessa pääse tulemaan tuolla viikolla, jos olisi mahdollista. Ja jos asia on teille tärkeä, niin voisin ensi viikolla ainakin noin puolisen tuntia Strasburgissa löytää aikaa yhteiseen palaveriin, mutta joulun alusviikolla en voi enää tulla Brysseliin. Je suis en train de me poser la question sur le délai du dépôt. Mietin tässä tarkistusten jättämisen määräaikaa. Luonnos on käsitelty tänään. Täällä ei todellakaan ole paljon jäseniä paikalla. Meillä on tarkistustehtävisen määrä aika nyt torstaina 8. päivä joulukuuta. Ei tämä kovin hyvältä tunnu. Je fais la proposition de rajouter une semaine. Ehdottaisin, että lisäisimme tähän viikon. Tosin olemme silloin Strasbourgissa, mutta siihen mennessä vaarjo esittelijät ehkä ovat ehtineet tavata Robert Le Grippin, koska jos nyt pidetään tästä tämän viikon torstaista kiinni, niin aika on aika vähän. Mutta tämä sopii kaikille hyvä. Eli pannaan tähän viikko lisää. 8 plus 7 on 15, jos nyt lasken oikein. Vai 14 päiväkös nyt sitten on. Alors, Madame Le Grip, vous voulez reprendre la parole? Le Grip. Question de... Niin aivan lyhyesti aikataulusta tarkistusten jättämisen määräajan pidentäminen sopii minulle erittäin hyvin. Tämän ehdotuksen oli tehnyt valiokunnan sihteeristö, mutta minä, minulle sopii tietenkin erittäin hyvin, että odotamme, että jotkut kollegat, joita tämä asia saattaisi kiinnostaa, voivat tutustua lausuntoluonnokseen ja voivat sitten työstää joitakin tarkistuksia siihen. Ymmärsin, että vähän ennen joulua meillä olisi Imikovaliokunnan kokous juuri 20. joulukuuta ja tässä tapauksessa todella pyysin, että taikka kysyin, että voisiko varjoesittelijät kokoontua tuon päivän tienoilla, mutta jos tässä on suurempia ongelmia, niin voimme tietysti yrittää ehdottaa toisenlaista aikataulua. Nyt on kuitenkin niin, että juurivaliokunta, joka on vastuuvaliokunta, äänestää omasta mietinnöstään 24. tammikuuta. Euroopan parlamentin mietintö yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä pitää mennä keskusteluun ja äänestyksen täysistunnossa helmikuussa. Dans le calendrier, là, parce que effectivement, donc, on décale... Niin, tästä aikataulusta tarkistusten jättämisen määräaikaa jatketaan. Tämä on aivan järkevää. Todellakin IMKO valiokunta kokoontuu tiistaina 20. päivä iltapäivällä ja silloin käsitellään lähinnä Puolan puheenjohtajakauden tuloksia. Tämä on tietenkin kiinnostava asia. Ja tarkistukset olisi siis jätettävä viikko kahdeksas päivän jälkeen, joten meidän pitäisi äänestää täällä 9. tammikuuta. En tiedä, kuinka me voisimme niistä äänestää, koska ne on jätetty juuri ennen joululomaa, emmekä ole tavanneet tässä välissä. Ja sitten 9. tammikuuta on ensimmäinen kokousloman jälkeen, joten kyllä me tässä lykkäämme äänestystä imkovaliokunnassa ja lähetämme kirjeen jurivaliokunnalle ja pyydämme, voisiko jurikin lykätä omaa äänestystään, koska tämä on kuitenkin tärkeä asia. Ja näin emme sitten äänestäisikään täysistunnossa helmikuussa, vaan ehkä maaliskuussa. Herra Schmidt on tullut juuri paikalle, joten annamme hänelle välittömästi puheenvuoron Alden varjoesittelijänä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Te toi, etenette hyvin nopeasti tässä valiokunnassa tänään. Ekon valiokunnassa on kuuleminen, emmekä ole näin nopeita. Minä olen varjoesittelijänä yritysten ohjaus- ja hallinnointiasiassa. Voisinko puhua siitä nyt kenties? Pyrin nyt tekemään lyhyitä huomioita siihen, mitä jo sanoitte. Hyvää hallintotapaa koskeva säännöstö EU:ssa on hyvin tärkeä työkalu ja se tukee yrityksiä toimimaan älykkäämmin ja kasvamaan nopeammin ja luottamaan sisämarkkinoihin. Me tarvitsemme tätä EU:ssa etenkin näinä aikoina. Mutta me tarvitsemme myöskin tasapainoa yritysten laadun edistämiseen sekä siihen, että sen välille, että yritysten omistajat voivat tehdä päätöksiä. Tämä on usein melko hankala tasapaino, tasapainottaa. Meillä on sääntelyä, nojaudumme siihen hyvin paljon ja tuen sitä itse yleisellä tasolla, mutta nähtävissä on, että tarvitsisimme ehkä hieman tiukemman kehyksen. Tästäkin huolimatta meidän on oltava varovaisia. Esittelijä mainitsi myöskin naisten edustuksen. Tämä on hyvin tärkeä asia. Olen usein ollut vähemmistössä poliittisissa ryhmissä, joissa olen istunut, ja mielestäni on tärkeää, että sukupuolten edustus on tasavertaista kaikissa yhtiöissä, ei pelkästään yhtiöissä. Meillä ei ole täällä nyt montaakaan kollegaa, mutta tiedättekö, että että Euroopan keskuspankissa ei ole yhtään naista. Ehkäpä yksi tärkeimmistä eurooppalaisista elimistä tällä hetkellä, eli EKP. Siellä on vain miehiä. Ei minulla ole mitään herra Draghia kohtaan, mutta hän tarvitsisi rinnalleen naisia. Ja tämä koskee kaikkia yrityksiä myös. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia sen suhteen, miten nämä toimenpiteet pannaan täytäntöön. Ja minä nyt olen hyvin myönteisesti tätä, tätä ehdotusta katsonut ja sitä, miten tätä täytäntöön pannaan. Minä kannatan sääntöjä, joita voidaan myöskin myrskyisinä aikoina sekä auringonpaisteen aikoina soveltaa. Kiitos. Merci, Monsieur Schmidt, pour vos commentaires. Kiitoksia, herra Schmidt, näistä huomioista. Naisina voimme olla tietenkin yhtä mieltä vain siitä, mitä juuri sanoitte, vaikka tämä ei oikeastaan kuulukaan tälle valiokunnalle niin onhan se hyvin harmi, että EKP ei ole naisia, koska hyvin usein naisilla on tällaisia konkreettisten ratkaisujen vainua, joten on, olisi varmasti hyvä, että, hyvä, että naisia saataisiin herran Drakin ympärille. Nyt annan Rovalle Gripille puheenvuoron, jos hänellä on huomioita. Euh, Olen aivan yhtä mieltä siitä, mitä Olle Schmitter juuri sanoi. Haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on suhtautunut myönteisesti tähän tasa-arvoon ja tasa-arvoiseen kohteluun palkkauksessa ja myös vastuu paikkoihin pääsyyn naisten osalla hallituksessa, joten teemme varmasti vielä työtä tähän suuntaan. On muistettava, että tapa, jolla tämä ajatus ja periaate ilmaistaan, sen on oltava realistinen niin, että saisimme hyvin laajan tuen kaikilta ryhmiltä. Kiitoksia. Si, alors après, euh, Kiitoksia. Sitten aikataulusta tarkistusten jättämisen määräaika keskiviikkona 14. joulukuuta. Tärkeä päivämäärä. Ei erityisiä huomioita tähän ilmeisesti, joten menemme eteenpäin Herra Schmidt, nyt siirrymme teidän lausuntoonne. Annan teille puheenvuoron välittömästi. On totta, että menemme tänään eteenpäin nopeasti, herra Schmidt, mutta keskusteluja ei juurikaan käyty, kun täältä puuttui taistelijoita rintamasta, joten jätän teille puheenvuoron viimeistä tänään keskusteltavaa asiaa varten. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tämä tietysti on eräs ehkä vaikeimpia asioita, joita joudumme käsittelemään. Tämä 3CTB, niin kuin minä sitä tapaan nimittää, eli yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja. Me kaikki tiedämme, että tämä on pitkä tarina, jota ei kaikkien näiden vuosien saatossa ole ratkaistu. Ja tulee olemaan vaikea ratkaista sitä tälläkin kertaa, mutta kuitenkin ajattelen ja haluaisin korostaa, jos komissio on paikalla, että komissio on nyt tehnyt kaikkensa saadakseen aikaan tasapainon sen välillä, mitä tarvitaan ja mikä poliittisesti ja käytännöllisesti on mielekästä esittää, koska mehän tiedämme, että tämä on hyvin herkkä aihe. EU-mailla on erilainen veropohja, veroperusta, mikä tarkoittaa käytännössä kasvua ja työllistymistä kaittavia kaupan esteitä. Kolmas ehdotus muuttaisi merkittävästi Euroopan yhtiöverotusta, koska silloin voitaisiin parantaa yli toimivien yhtiöiden toimintaa karsimalla niiden hallinnollisia kuluja ja byrokratiaa. Tätä kautta, kuten komissio sanoo, me voisimme saada tehokkaammat yhtenäismarkkinat ja lisätä EU-yhtiöiden kilpailukykyä ja kohentaa EUn markkinoiden globaalia houkuttelevuutta. Minä olen tästä yhtä mieltä. Minun päähuolenaiheeni ovat, tämän pitäisi kuitenkin olla yhtälön vapaaehtoinen tämä CCCTB. Voidaan haaveilla pakollisesta järjestelmästä, mutta en usko, että se on asia, joka tällä hetkellä voisi olla mahdollinen. Ja tämä pakollisjärjestelmä voisi johtaa myöskin lisäkustannuksia pk-yrityksille, ja sillä ei olisi kasvua ja kilpailukykyä lisäävää vaikutusta. Kilpailujärjestelmillä ja instituutioiden kilpailulla on oma arvonsa ei ole suositeltavaa tehdä järjestelmästä pakollista ennen kuin asiasta on saatu käytännön kokemusta ja samoin kuin sen vaikutuksista. Tämäkin on yksi perustelu. Veroasteen määrä olisi pidettävä kansallisten parlamenttien harkinnassa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tavoitteena on yhtiöitä koskevan verojärjestelmän tehostaminen eikä veroasteiden yhdenmukaistaminen. Tämä on Tämä on ehdotus, joka on siis keskustelun kohteena ja tämä on kommentti, joten tämä johtaisi yhdenmukaistamiseen ja myös tällaista pelkoa puhuttaessa sitä lisätään rajoittuvittavin toiminnan esteitä olisi poistettava järjestelmästä olisi mahdollista mahdollistava voittoja yhdistäminen alusta alkaen, jotta rajojen ylitarjotettavaa liiketoimintaa voidaan helpottaa. CCCTB siis e on mahdollistava yksinkertaistaminen niin, että että vain yksi lausunto voidaan antaa koko ryhmälle käyttäen yhden lukujärjestelmää. Hallinnollisen rasituksen ja byrokratian vähentäminen on CCCTB-järjestelmän keskeinen piirre. Tämä vähentää järjestelmän noudattamista aiheutuvia kustannuksia ja kannustaa yhdenmukaisen verokohtelun pyrkimiseen. CCCTB-järjestelmän olisi oltava niin houkuteltava, houkutteleva, että yhtiöt päättävät osallistua siihen saadakseen todellisia etuja. Minulla on muutamia ehdotuksia, seuraavia muutoksia olen ehdottamassa. Kaavan muuttaminen. Tämä on aika dramaattinen ehdotus. Otetaan pois myyntiä koskeva tekijä. Yhden netyn veropohjan määrittämisessä olisi käyttää vain kahta tekijää, työvoimaa ja omaisuuseriä. Tämä on äh, kohta 86. Myynti määränpäittään poikkeaa merkittävästi nykyisestä periaatteesta – että lopullinen verotusoikeus annetaan, verotusoikeus annetaan lähdevaltiolle. Lähdeperiaate on vakiintunut EUn jäsenvaltioiden käsitteenä, ja OECD on soveltanut jo pitkään tätä periaatetta käsitellessään kansainvälistä verotusta. Lisäksi pienet ja keskisuuret jäsenvaltiot, joiden kotimarkkinat ovat pienet, menettäisivät tuntuvasti verotuloja tällaista kaavaa sovellettaessa. määräpäähän perustuvaa myyntiä olisi myös helppo manipuloida. Kuulin mielenkiinnolla kollegojen ja komission kommentit tästä asiasta. Olen myös ottanut tehnyt esityksen tällaisesta CCCTB-foorumista, jäsenvaltioiden välinen CCTB-foorum, joka koskisi tuomioistuinten ulkopuolista riitojenratkaisuja, joita 26 kappaleessa 23 artiklaa pitäisi muuttaa tarkastelun pitäisi tapahtua nopeammin. Se olisi pidettävä jo kolmen vuoden kuluttua, että voitaisiin arvioida järjestelmän vaikutuksia artiklasta 33. Järjestelmän vaikutusten arviointi direktiivin tarkastelussa olisi tärkeää. Kolmen vuoden jälkeen pitäisi katsoa, olisiko etuja tai haittoja pakollisjärjestelmän käyttöönottamisesta, jotta voitaisiin ottaa käyttöön yksi CCTP-järjestelmä EU-ssa on ehdottanut, että komission olisi myös analysoitava, miten direktiivi vaikuttaa jäsenvaltioiden veropohjiin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, mukaan luettuina taloudellisen toiminnan ja työpaikkojen siirtymistä EU:ssa koskevat yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Niin, tämä pitäisi koskea, lain, laitettaisiin koskettamaan myöskin eh, muita kuin kokonaisuuksia, kumppanuutta pitäisi pohtia. Tässä olisivat eh, tärkeimmät muutokset, joita ehdotan. Ja olen mielenkiinnolla odottamassa kommentteja. Ja toivottavasti me pääsemme laajaan yksimielisyyteen. Kiitos puheenjohtaja. Monsieur Schmidt. Je vais... Kiitoksia, herra Schmidt. Varjo esittelijä EPPstä, Rava Roitova, on käsittääkseni tulossa. Hän oli täällä hetki sitten. ESD e, ryhmän edustaja on myös tulossa. Joten niin, annan nyt puheenvuoron ainoille, jotka ovat paikalla. Herra de Jung, olkaa hyvä. Tästä pian keskustelemme. Tämä on hyvin tärkeä asia ja myös muut kuin varjoesittelijät voivat osallistua. Olkaa hyvä. Ja, ik denk dat dit inderdaad een heel moeilijk eh, onderwerp wordt. Kiitoksia. Niin, todellakin tämä on hirvittävän monimutkainen asia. Hyvin erilainen asia kuin nämä aikaisemmin käsitellyt tänään. Minä todellakin toivon harmonisoitua järjestelmää yhtiön verotusta varten Euroopan unioniin niin, että emme joutuisi tämän kaltaiseen tilanteeseen. Eli jotkut kilpailevat maat oman verojärjestelmänsä ansiosta voivat ottaa käyttöön hyvin heikkoja tai olemattomia verotuksia. Tämä ei ole toivottava erityisesti näin kriisin aikoina. Myös nämä kyseiset maat ovat kriisissä. Komission ehdotusten ei kuitenkaan pitäisi olla mikään ennalta tuleva merkki veroasteen yhdentämisestä. Mehän olemme nyt lähtemässä aivan toiselle tielle. Sitten toinen ongelma, jota tässä komission ehdotuksessa on, on seuraava. Ja tämähän on asia, jota esittelijä toivoi, mutta tämä pitäisi olla vapaaehtoinen. Tämä pitäisi olla valinta, jonka yritys tekee itse. Mutta tästähän tulee ongelmia verottajalle, koska verottajan on tietenkin hallinnoitava näitä kansallisia verotusjärjestelmiä ja sitten myös eurooppalaisia, eurooppalaista järjestelmää. Siihen olisi sopeuduttava. Tämähän on aivan mahdotonta hallinnoitava. Jo pelkästään kansallinen järjestelmä, sen hallinnointi on vaikea omankaltaisessa maassa, Alankomaissa. Tällaisella järjestelmällä olisi merkittäviä vaikutuksia, koska ne, jotka valitsevat tämän komission ehdottoman järjestelmän, olisivat 1,76 prosenttia BKTstä kiintiössä verrattuna niihin, jotka ovat muussa järjestelmässä. Tietenkin voitaisiin ajatella, että olisi tällainen pakollinen järjestelmä, jossa olisi pakollinen taso, mutta tässä on vapaaehtoinen järjestelmä, joka merkitsee, että luultavasti yritykset maksavat vähemmän veroja. Minusta näin ei pidä tehdä huomioiden nykyiset ongelmat. Varmaankin meille esitellään paljon argumentteja tästä. Käsittelen ne suurella mielenkiinnolla, enkä ollenkaan epäile, että tässä esitetyt argumentit eivät olisi vakavasti otettavia. Tulee joka tapauksessa käsittelemään kaikki asiat hyvin tarkkaan. Me, meidän kantamme on se, että pitäisi tarkistaa tätä ehdotusta ja pitää huoli siitä, että meillä olisi sellainen vaihtoehto, joka on helpompi hyväksyä. Tässä on aika paljon tehtävää vielä komissiolla. Aivan, ja varmasti paljon keskustelua. Seuraavana annan puheenvuoron SD ryhmän varjoesittelijälle. Olkaa hyvä. Det, ähm, Kiitos Bernadette, hyvät kollegat. En oikein tiedä, mitä tästä ajat esittelisin. Olen sosialisti ja liittovaltion kannattaja ja olen aina tukenut verotuksen yhdenmukaistamista e- unionissa. Näin ollen siis periaatteessa kannatan yhteisen yhdistetyn veropohjan muodostamista yrityksille. Mutta sitten kun tätä direktiivehdotusta lukee, niin huomaa, ettei tämä ole ollenkaan komission tavoitteena. Itse asiassa ainut selkeästi esiin tuotu peruste on se, että helpotetaan sellaisten yritysten toimintaa, jotka toimivat useissa jäsenvaltioissa ja että ne voivat säästää rahaa. Näin ollen siis komissiolla on nyt tavoitteena jättää jokaiselle yritykselle mahdollisuus valita, että osallistuuko CCCTV vai ei, riippuen siitä, onko se yhtiön kannalta verotuksellisesti järkevää vai ei, kuten kollega huomautti. Näin ollen tässä ei siis millään tavalla edistetä omaisuusverotuksen ja palkkaverotuksen tasapainottamista. Ja vielä vakavampi asia on se, että tässä ei todellakaan pyritä millään tavalla verodumpingia torjumaan. Sitähän jäsenvaltioissa harrastetaan yhtiöverotuksen alalla. Tässä siis todellakin komissio kannattaa ja suosii verotuskilpailua jäsenvaltioiden välillä. Myöskin perusteluosasta voi lukea, että on vaikea arvioida, miten tämä vaikuttaisi kunkin jäsenvaltioiden verotuloihin ja strategisiin päätöksiin, joita jäsenvaltioiden tasolla tehdään. Verotulojen ei pitäisi vähentyä. Verotus on tärkeää sekä poliittisesti että talouden kannalta. Kun sitten lisätään verotulojen menetyksiin eh, muut tappiot, esimerkiksi verohallinnossa, Haluaisin siis, hyvät kollegat, sanoa, että jos on vapaaehtoinen yhdennetty veropohja, jossa ei ole myöskään mitään enimmäismääriä, niin tämä on aivan tällaista turhaa politiikkaa. Tämä olisi todella suurin virhe, mitä tähän asti on tehty, koska se ei todellakaan auttaisi jäsenvaltioita pääsemään eroon budjettialijäämistä ja velkaantumisestaan olisi voitava rangaista sellaisia jäsenvaltioita, jotka eivät omia, omaa budjettikuriaan toteuta. Jos me nyt täällä äänestämme sellaisten komission ehdotusten puolesta, jotka, jotka komissionkaan mielestä eivät millään tavalla myönteisesti vaikuta jäsenvaltioihin. Direktiivissä komissio antaa yrityksille selvästi ensisijaan riippumatta jaettaen lapsipuolen aseman ja julkisen talouden aseman ja kansalaiset, joihin kriisi on iskeytynyt nyt kovasti. Aina tapa, jolla CCTBstä voidaan saada todellista edistystä, olisi se, että siellä olisi velvoittava eikä jälkikäteen vaikuttava ja että tähän otettaisiin vähin, vähimmäistä tasoyrityksiä varten käyttöön näin voitaisiin ottaa tällainen äh, valuuttakäärme 92 vuoden muka, mallin mukaisesti ja näin voitaisiin välttää pääoman jakautuminen eri äh, jäsenvaltioiden kesken epäoikeudenmukaisesti. mukaisesti. Esittelijä ei kyseenalaista järjestelmän vapaaehtoisuutta eikä vähimmäisharmonisoinnin mm, puuttumista, mikä on mielestäni virhe, koska käsittääkseni hän oli näistä huolista yhtä mieltä. Hän ainoastaan ehdottaa, että tehtäisiin muutos näiden konsolidoidettujen tuottojen jakamiselle. Ja ymmärrän tämän, mutta en oikein ymmärrä, mikä olisi paras tapa toimia, koska se riippuu paljon siitä, miten ne yritykset tulevat reagoimaan. Tämä on kuitenkin muuttajia, josta emme tiedä mitään loppuun loppuullisesti hyväksyttävässä tekstissä olisi varmasti hyvä, että kuten Schmidt sanoi, että direktiivi arvioitaisiin kolme vuotta eikä viisi vuotta voimaanastamisen jälkeen, niin kuin komissio oli edettänyt. Kiitoksia. Merci Lim pour cette, euh, cette euh, exposé complet. Kiitoksia tästä hyvin tyhjentävästä esityksestä eh, koskien problematiikkaa, joka tähän asiaan liittyy ja pian palamme aikatauluun. Tässä todella on keskustelua ja varmasti vähän rukattava aikataulu, niin kuin aikaisemmissakin asioissa. Sitten edustaja Roitova, EPPn varjosittelijä. Eh, děkuji. Eh, je mi hrozně líto, že eh, došlo k posunu. Kiitoksia. Olen oikein pahoillani siitä, että tämän asian käsittelyjärjestys on muutettu. Tämä on hyvin tärkeä asia. Meidän olisi kaikkien osallistuttava tähän. Minä tuen yhtiöveropu, yhte, yhdistettyä yhtiöveropohjaa, koska uskon, että se tulee auttamaan yrityksiä ja voi myös vähentää mm, verojen välttämistä. Avoimuus, avoimuutta ja kehitystäkin voi tulla, on yksinkertaistettava lainsäädäntöä ja tämä on aivan keskeistä, jotta pääsisimme mm-hmm. pyrkimimme tavoitteisiin. Tähän mennessä järjestelmän on oltava vapaaehtoinen, näin tulee ainakin olemaan tulevina vuosina. On hyvin keskeistä analysoida kaikkien hyvien ja huonojen puolien vaikutuksia. Ja nyt kriisin aikoina meidän olisi hylättävä ne kohdat, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden talouteen. Tulojen ennakoitavuus, avoimuus ja talouskriisin torjuminen ovat keskeisiä kohtia. On otettava huomioon, että kriisi ei ole vielä mitenkään päättymässä ja siksi olisi analysoitava, millaisia kielteisiä ja vaikutuksia tällä voi olla kaikille jäsenvaltioille, koska uskon, että olemme nyt todella tilanteessa, jossa meidän on kannattava vastuumme. Ehdotuksen loppuosassa puhutaan prosessuaalista näkökohdista. Tässä avoimuus ja kansallisten järjestelmien sopiminen ovat tärkeitä, mutta subsidiariteettiakin on korostettava. Meidän olisi kieltäydyttävä tämän ehdotuksen muuttamisesta sillä tavalla, että verotukselliset kustannukset nousisivat. Olisi otettava huomioon myös se, että on olemassa konsolidoitu pohja, jossa markkinoilla on merkittävä vaikutus. Markkinat eivät ole vakaita. Tämä tosi epävakautta markkinoilla. Mielestäni työtekijä on pidettävä tärkeänä, koska se on hyvin perustavaa laatua oleva tekijä. Edelleen tässä puhutaan foorumista, jolla olisi valtuutena riiteen ratkaisuja, jossa voitaisiin on myös asioita, joita voitaisiin viedä Euroopan tuomioistuimeen. Minun mielestäni tämä on liioiteltu toimivaltuus. Tämän asian pitäisi olla jäsenvaltioiden käsissä. En usko myöskään sitä, että jäsenvaltiot päästävät nämä valtuudet omista käsistään. On otettava huomioon, että seurauksien arviointi olisi vain lyhyellä aikavälillä. Ei näitä järjestelmiä voida luoda kansallisten järjestelmien mm, kustannuksella, koska se ei hyödyttäisi PK-yrityksiä. Meidän olisi jatkettava keskusteluja ja neuvotteluja ja tehtävä tarkistuksia niin, että voimme toimia oman valiokuntamme tasolla. Ekon valiokunnassa tuetaan sit niitä lausekkeita, joissa todetaan, että viiden vuoden jälkeen olisi katsottava, olisiko siirryttävä vapaaehtoisesta mallista toisen tyyppiseen malliin. Toivon, että voimme tehdä yhdistyötä kaikkien kollegoiden kanssa tässä asiassa. Kiitoksia. Merci. Est-ce que d'autres députés Kiitoksia. Haluavatko muut jäsenet käyttää puheenvuoron Rovalle Grippe? Euh, merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. En halua nyt mennä teknisiin yksityiskohtiin komission ehdotuksessa, enkä myöskään esittelijän esittäminä asia yksityiskohtiin, vaan haluaisin ainoastaan korostaa sitä, kuinka tärkeä tämä asia on, kuinka suuret poliittiset haasteet siihen liittyvät. Tietenkin tässä on tärkeitä verotuksellisia haasteita ja tämä on tärkeä haaste, poliittinen haaste yrityksillemme. Tällaiset budjettiin liittyvät yhdentämishaasteet ovat nyt pöydällä ja on selvää, että pitää pyrkiä laajempaan yhdentämisen talouden alalla ja veroalan yhdentäminen todella polttava tarve ja talouspilarin on todella tultava tukemaan tätä rahoituspilaria. Ymmärrän kyllä, että komission ehdotus ei ehkä mene liittävän pitkälle, eikä riittävän nopeasti, eikä se ole riittävän vahva, mutta, mutta parempi on ehkä parhaan, viho, tai paras on parhaan vihollinen. Joka tapauksessa, jos toimimme näin, niin olemme varmasti jättäneet ison askeleen verotuksellista konvergenssia päin, jota täällä tuemme. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoroja? No. Est arrivé, je vais les... Ei taida. Komission edustaja on tullut paikalle, joten annan herra Hillille puheenvuoron. Komission on täällä vahvasti vedottu. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Tietysti olemme kiitollisia lausunnossa tehdyistä esityksistä. Monet ovat niissä syvästi veropolitiikkaa koskevia esityksiä ja muutoksia, jotka vaativat syvää analyysiä, ennen kaikkea tätä foorumia ja sitten mahdollisuutta esittää kysymyksiä eh, Luxemburgin tuomioistuimelle, joten täytyy tehdä tulla yksityiskohtainen analyysi asiasta. Mitä tulee erinäisiin kommentteihin? Ensinnäkin tämä on valinnallinen järjestelmä jäsenvaltioille siis yhtiöille, jotka toimivat jäsenvaltiossa, mutta jos jäsenvaltio sanoo, että se ei halua kahta järjestelmää samanaikaisesti, jokainen jäsenvaltio itse voi päättää, haluaako se yhdenmukaistaa järjestelmää vai haluaako se saattaa kotimaisen järjestelmänsä sellaiseksi, että se noudattaa CCCTBn sääntöjä, jotka pitkälti on rakennettu olemassa olevien kansallisten yhtiöverojärjestelmien pohjalle, joten tämä on, siis olemassa, tämä on siis lähellä hyvin, hyvin lähellä jo olemassa olevaa yhtiöverojärjestelmää jäsenvaltioissa. Mitä tulee sitten tähän maahan? No siitä, että osa verotulosta annettaisiin niille jäsenvaltioille, jotka eivät tuota, mutta joissa kuluttajat käyttävät, kuluttavat tuotteita ja palveluita, jotka ovat eri EU-yritysten tuotteita, jos tämä tätä kautta voitaisiin antaa enemmän verotuloja niille jäsenvaltioille, joilla on äh, työntekijät, jotka tuottavat äh, palveluita ja tuotteita, joten tämä muuttaa verotulojen jakamista jäsenvaltioiden kesken jos myöskin otetaan käyttöön periaate siitä, joka on myyntiä koskeva, määräpäätä koskeva periaate. Siis meidän täytyy katsoa, miten tämä voidaan ottaa huomioon. Tässä uskoakseni olivat ö, olemaisivat vastaukset, jotka saatoin antaa. Merci. Eh, je vais donc laisser la parole. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron esittelijöille. Haluaisin nyt kuitenkin eh, ajan salliessa esittää itsekin yhden kysymyksen esittelijälle. Mikäli ei ole vähimmäis, eh, veroasteen vähimmäisharmonisointia ja ottaen huomioon nykyinen kriisi ja keskustelu, ettekö pelkää sitä, että tullaan vieläkin kärjestämään eriarvoisuuksia ja tiettyjen maiden vaikeuksia täällä Euroopan unionissa, kun halutaan antaa lainsäädäntöä hyvään suuntaan, jos emme kuitenkaan eh, toimi niin kuin minun mielestäni olisi pakko toimia. Menemmekö nyt oikeaan suuntaan vai pahennammeko vain ongelmia? Thank you very much. Well... Kiitos. Niin. Minä olen ollut politiikassa muutamia vuosia jo. Ja tietysti on hyvä yrittää tavoitella taivaita, mutta eihän sitä nyt voi aina tehdä. Joskus täytyy olla hiukan käytännönläheisempi, jos haluaa, kuten täällä todettiin, jos haluaa ylipäätään saavuttaa yhtään mitään. Joten tästä syystä minä ymmärrän perustelun, jotka liittyvät yhdenmukaistamiseen. Mutta minun kantani katsottuna kysymys on myös legitimiteetistä. Monet asiat Euroopan unionissa tänään tapahtuvat hyvin läpinäkymättömällä tavalla, ilman että käydään julkisia keskusteluja – ja jäsenvaltioita kansalaiset eivät ole kovinkaan paljon osallisena asioissa. Tämä on minusta hyvin, ei pelkästään taloudellinen, vaan myöskin poliittisesti hyvin kriittinen vaihe Euroopan unionissa. Kuten varmasti tiedätte, olen maasta, jossa me aina olemme eläneet korkeiden verojen kanssa. Niitä on alennettu viime vuosina, mutta minä siis olen tottunut siihen – mutta minä olen myös tottunut siihen, että poliitikot, jotka esittävät korkeita veroja, että minulla on mahdollisuus tavata heidät myös kadulla ja haastaa heidät asioista niin alueellisella, paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Ja me tiedämme, että, että tässä parlamentissa osallistuminen, parlamenttia valitessa vaalihin osallistui 45 prosenttista, joissakin maissa vaalivilkkaus oli 25 prosenttia. Ja tässä on kuitenkin kysymys asiasta, joka on olennainen osa näiden maiden jäsenvaltioiden ö, itsemääräämisoikeutta, mutta meidän pitäisi kuitenkin myös pohtia sitä, että ei pitäisi haukata liian suurta palaa, koska sillä voisi olla päinvastainen vaikutus kuin mihin pyrimme. Meidän pitää siis katsoa, mihin tässä päädytään. Minä tiedän, että Rova Täissen talousvaliokunnassa ehdottaa, että suurin piirtein seurataan komission ehdotusta. Hän ei ole tekemässä juurikaan muutoksia. Joten niin, siis siinähän sitten on sisältö suurin piirtein, niin kuin tiedätte mitä herra de Jong sanoi ja mitä niillä on vastannut siellä myöskin teidän, teidän tiedän, tunnen teidän näkemyksenne, mutta minusta läheisyysperiaate, kuten Roithovaa mainitsi, sitäkin pitäisi, senkin pitäisi heijastua asioista. Myöskin teidän näkemystänne tulisi heijastua. Kysymys ei ole siitä, että voidaan vain sanoa, että näin nyt pitäisi tehdä ja että näin pitää tehdä. Tapahtuu mitä tapahtui. Minusta tätä on pohdittava. Ehkä tätä pohditaan, kun ruvetaan pohtimaan perustusopimuksen muutosta, joka kenties tulee. Joten minun kaltani katsottuna minä olen nyt tukemassa komission ehdotusta, mutta miksi olen sitten esittämässä tällaista muutosta siinä, miten äh, tätä, miten määritellään tämä myynnin määränpää, miten sitä käytetään, miten tuloa jaetaan. Kuten mainitsin, tämä on kysymys, joka on olennainen. Mutta, niin kuin Valla mainiosti tiedätte, se on yksi ongelma pienille maille, niin on juuri tästä syystä hyvin vaikea hyväksyä tätä esitystä. Ja jos me pidämme nyt tekemään laskelmia, se on vaikeaa. Mutta uskoakseni tämä hyödyttäisi enemmän pieniä maita. Joten voin sanoa, että totta kai me tarvitsemme lisäanalyysejä, me tarvitsemme vaikutusarviointeja, ja tämä on tietysti vain lausunto, ja tämä on hyvin mutkikas asia, Kuitenkin, jos komissio nyt voisi kuitenkin edes pohtia tätä ja sitten palata äh, valiokuntaan syvemmän analyysin jälkeen, se voisi olla hyödyksi tälle asialle, koko tälle äh, CCCTBlle. Ja lopuksi ehdotukseni on, että niin voin hyväksyä sen, että jos me nyt sitten äh, poistamme nämä dramaattiset muutokset täältä. Mutta minun kuitenkin on vaikea, hyvin vaikea hyväksyä sitä, että tästä tulisi pakollinen järjestelmä ja että se pitäisi ottaa vähimmäisaste käyttöön. Ja tämä johtuu siitä, että kun olen kuunnellut yrityksiä, eikä minusta ole mitenkään epäasiallista kuunnella yrityksiä, koska yrityksethän työpaikat luovat eikä, yhteen, eikä julkinen sektori. Me tarvitsemme siis enemmän kilpailukykyisiä yrityksiä Euroopassa. Ja jos ne ovat valmiita hyväksymään tämän tyyppisen järjestelmän, sen pitäisi tapahtua asteittain. Ja tästä syystä meidän minun mielestäni pitäisi kuunnella heitä. Minulle se ei ole mikään ongelma, ei ollenkaan. Kuten sanoin, elän maassa, jossa veroaste, niin täällä on pari kollegaa minun niin Rova Bilt ja minä, ja me hyväksymme hyvin korkeat verot. Luulakseni meillä saattaa olla korkeammat verot kuin kenelläkään muulla tässä huoneessa. Me siis voimme elää sen kanssa, mutta, mutta verotuksen pitää olla tehokasta ja sen pitää olla kohdistettua ja, ja sen pitäisi olla se pitää myöskin olla sellaista, että siitä päätetään ainakin kansallisella tasolla, ainakin nyt. Si, Madame Roitova a redemandé la parole. Kiitoksia Rova Roitova on pyytänyt puheenvuoroa uudelleen, niin kun meillä on aikaa, niin Klilim ja De Jung ja muut haluavat käyttää puheenvuoron, niin se on kyllä mahdollista. Roitova. Rova Roitova. Děkuji. Eh, já bych se vyjádřila k legit... Kiitos oikein paljon. Haluaisin palata tähän legiti- legitimiteettikysymykseen. Tämä valiokunta tämän valiokunnan ja Euroopan parlamentin täytyy huomioida se tosiseikka, että meidän pitää yrittää edistää sisämarkkinoita ja auttaa kaikkia niitä yrityksiä, jotka toimivat rajojen yli, olipa sitten kyse pk, pienistä tai keskisuurista yrityksistä. Niillä on ongelmia. Jos ne toimivat ulkomailla niin, ja veropohja lasketaan eri tavalla, niin sehän on erittäin epäkäytännöllistä ja tehotonta sisämarkkinoiden näkökulmasta, mutta sitten poliittinen ongelma on se, että jotkut eivät halua lähentymistä enempää tai yhdentymistä. Eli jos me yhdistämme tai yhtenäistämme veropohjat, niin tämä tietysti riippuu ihan poliittisesta tahdosta, jota tällä hetkellä ei tahdo löytyä. Mutta jos näin tehtäisiin, niin sitten todella yhdenmukaistettaisiin myös veron kanto tulevaisuuden näkökulmasta ja sitä me emme tietyllä, tietyssä mielessä halua. Toisaalta taas on ennakoitava sitä, että sisämarkkinoiden täysmääräinen vakauttaminen on eräänlainen tabu. Komissio on nyt antanut tämän ehdotuksen ja meidän pitäisi käsitellä kansainvälistä kauppaa, pohtia toissijaisuusperiaatetta. Tämä ehdotus on käytännönläheinen, mutta jos me olemme sitä mieltä, että kansalliset talousarviot ovat relevantteja, niin sitten tulee legitimiteettikysymys poliitikkoina eteen. Ja voisimme keskustella tästä hyvinkin kauan neuvoston kanssa, mutta meidän täytyy lähettää hyvä viesti parlamentista. Meidän ei pidä sitä ainakaan blokata tässä valiokunnassa. Kiitos. pense que nous avons l'habitude et nous sommes euh, phares dans ce... Tässä parlamentissa IMKO valiokunta on varmasti tunnettu siitä, että teemme hyvää työtä kansallisten parlamenttien kanssa, niin kuin teemmekin säännönmukaisesti. Ja tästähän meillä on Lissabonin sopimuskin. Siellä on välineitä, joitakin niistä käytetään, toisia ei. Tämä on myös tässä mahdollinen. Voimme käyttää hyvin niitä välineitä, joita perussopimus meille tarjoaa. Sitten puheenvuoro Lin, Linille. Oui, merci. Moi, je ne voudrais pas relancer le Kiitoksia. Nyt haluaisin aloittaa keskustelua uudelleen. Esittelijä ja varjoesittelijät ovat jo käyttäneet tällä puheenvuoron. Aivan ironinen huomio tähän vain. Tähän tälle surrealistiselle EUlle voitaisiin ehdottaa, että meillä olisi tällainen vapaaehtoinen EU, että ne, jotka haluavat maksaa veroja, niin maksakot. Sitten odotan komissiota, halutaan kuriin alaista toimintaa ja, ja sitten viedään asioita tuomioistuimeen. Minusta on aika hurjaa, että yksi näistä välineistä, jolla voitaisiin päästä budjettikuriin, amputoidaan ja sitten lopulta pyydetään uhrauksia aina samoilta. Sitten on ihme, ihme, ihmetellä, että miksi ihmiset lähtevät osoittamaan mieltä kaduille eikä, eivätkä äänestä. D'autres paroles, d'autres prises de... Onko muita puheenvuoroja? De Jong. Ja, heel kort, eh, voorzitter. Ik uh, kon me vinden in het betoog. Aivan lyhyesti. Olen aivan yhtä mieltä näistä edellisistä huomioista kriisin aikoina on ryhdyttävä toimiin. Sanoin teille, että olemme 1,76 prosentissa bkt Alankomaissa. Varmaan tämä kiinnostaa EPPtä. Luultavasti meille sitten langetetaan Merkelin automaattiset sanktiot. Mutta oli miten oli Alankomaissa, yritämme soveltaa suhteellisuusperiaatetta, eikä se johdu siitä, että me haluamme yhteistä järjestelmää, vaan siitä, että meillä on yhteis se veropohja ja pakollinen veropohja. Me kyllä edist, kannatamme integraatiota ja haluaisimme pidemmällekin kuin komissio ja esittelijä. Olemme sitä mieltä, että todellakin meillä pitäisi olla tarpeeksi aikaa, tarvitsemme lisää aikaa tarkistusten teki ihmiselle, koska tämä on hyvin tekninen asia. Jos haluamme näin tekninen asia, meille on annettava aikaa toimia kunnolla. Olen aivan yhtä mieltä tästä. Puhutaan aikataulusta kohta. Sitten puheenvuoro herra Harborille. Uh, well, I'm, I'm pleased to, to come in on the end of the discussion. Niin, olen mielelläni paikalla, kun keskustelu on päättymässä, oli johtamassa kokousta Erik Schmidtin kanssa, joka on Googlen johtaja, hän tulee puhumaan innovaatioista. Niin, mainitsin tämän, että minusta yksi syy, yksi, yksi asia, jonka olemme nyt kohtaamassa kautta Euroopan unionin, on kysymys, joka liittyy kasvuun. Ja monissa maissa todellakin äh, yhtiöverotuksen rakenne ja se, miten yritykset käsittelevät äh, tutkimus- ja kehitysmenoja – ja miten ne hyötyvät tästä verotusjärjestelmässä, jos verotusjärjestelmä hyötyy tästä, niin se on ratkaiseva tekijä. Koko kysymys, joka nyt on esillä, on se, että onko jotain sellaista, mikä pitäisi yhdenmukaistaa kautta Euroopan unionin vai voisivatko maat eh, itse tarkastella omaa verotusjärjestelmäänsä ja jotkut niistä kenties haluavat tukea innovaatioita enemmän kuin toiset. Eh, Tämä on asia, joka liittyy yhteismarkkinoiden periaatteisiin. Tämä on vaikea kysymys. Toinen asia on sitten se, että jäsenvaltioiden yleisesti ottaen pitäisi katsoa, että ne itse päät, jäsenvaltiot itse päättävät verotuksesta, ja tähän asti se on ollut asia, josta jäsenvaltiot ovat pitää kiinni. Ovat katsoneet, että se on niin oman itsemääräisoikeuden piirin kuuluva asia. Se on yksi väline, joka on, jolla ne itse ohjaavat omaa talouttaan. Ja siksi keskustelut eurovyöhykkeen sisällä ovat hyvin kriittisiä, koska parlamentit yhä enemmän joutuvat vaikeaan tilanteeseen, jos ne eivät itse voi hallinnoida verojärjestelmää niin kuin tahtovat. Minun maani ja Ulesmitin maan välillä on huomattavia eroja eh, verotulossa ja myöskin korkeissa yhtiöverotuksissa ja myöskin sosiaalisten etuuksien järjestelmää, mikä on valtion aktiivinen rooli tällaisia eroja myöskin suhteessa Ranskaan. Minusta parlamenttiin missään maassa joudutaan tänne voivat sellaisia alueita, joista päätettäisiin keskitetysti. Ja tämä tulee olemaan osa keskustelua, jonka eurovyöhykkemaat joutuvat kohtaamaan, mutta siksi yhteinen yhdistetty yhteveropohja ei ole asia, jota voidaan käsitellä erillään muista laajemmista politiikan kysymyksistä, kuten talouden koordinoinnista. Näyttäisi siltä, kuin vain käsiteltäisiin jotakin pirstaletta osaa asioista, jotka kokonaisuudessaan ovat käsittelyn kohteena. Joten palaan takaisin innovaatioon. Jos jäsenvaltiot, jotka ovat parempia tiedon siirtämisessä niin, että yritykset pystyvät käynnistämään innovaatioita ja voivat osoittaa sen, että tämä liittyy siihen, minkälaista verokohtelua ne harjoittavat suhteessa eh, yrityksiin nimenomaan tutkimuksen ja kehityksen alalla. Se voisi olla asia, joka voisi herättää mielenkiintoa ja voisi johtaa siihen, että tehtäisiin paremmin hyvien käytänteiden vaihtoa maiden välillä. Ja jos maat katsovat tämän järkevän, se toimia itsensä mukaisesti. Tämä merkitsisi siihen, että tulisi markkinavetoisia ratkaisuja, koska maat jotka kokevat, että innovatiiviset yritykset harjoittavat toimintaa tietyssä maassa siksi, että niitä kohdellaan verotuksessa siellä paremmin. Se johtaisi siihen, että muutkin maat olisivat taipuvaisia tekemään tällaisia muutoksia. En ehkä, oliko tämä se, mitä Olle sanoi, liberaalinen, jos hän sanoi näin aiemmin, olen valmis tukemaan hänen mielipidettään. Si. Bon, alors Monsieur de Jung, je crois que... Kiitoksia. Herra de Jung ja varmasti kaikki paikalla olevat parlamentin jäsenet ovat nyt ottaneet kantaa tähän hyvin hankalaan asiaan. Puhuimme täällä jo aikataulusta. Meillä on tarkistusten jättämisen aikaa jonka piti olla kahdeksas päivä, eli nyt torstaina. Mutta ehdotan ja uskonpa, että puheenjohtaja Harborille tämä sopii, että teemme niin kuin edellisessäkin asiassa niin, että lykkäämme tarkistusten jättämisen määräaikaa 14. päivän asti, eli keskiviikko, ensi keskiviikko on kyseessä, jos tämä teille sopii, jos tämä esittelijälle ja varjostetulle sopii, niin teemme näin niin, että tarkistukset käsitellään 9. tammikuuta suunnitelmien mukaisesti. IMKO äänestys 6. helmikuuta. Ja näin varjoesittelijät ja tai varmistelijat ja varasinvalmistelijat voivat eh, tavata ja Ekonissa voidaan äänestää 29. helmikuuta niin kuin suunniteltu niin, että sitten eh, täysistuntoon voitaisiin mennä tämän asian kanssa 17.4. niin kuin oli tarkoitus. Tämä on vähän, vähän paremmin hengettävä aikataulu. Tokihan kiirehän tässä näinkin tulee, mutta vasta ei ole joten päätämmekin kokouksen poikkeuksellisesti etuajassa. Haluaisin kiittää teitä kaikkia ja jättää vielä puheenjohtajalle puheenvuoron kokouksen päättämiseksi. Toivotan teille levollista lomaa. Tämä vuosi on ollut aika hankala ja kiitän tulkeja. Ja nyt saa, saatte tästä joululahjankin, kun usein joudumme pyytelemään teiltä lisää minuuttia ja nyt saatte niitä sitten takaisin ja levollista lomaa teillekin. Annan vielä puheenvuoron puheenjohtajalle. Annan hänelle myös hänen paikkansa. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää Bernadettia tästä hyvin elegantista tavasta hoitaa puheenjohtajuus. Haluaisin vain sanoa, että ennen joulua on vielä yksi kokous, 20. päivä joulukuuta, kello 15. Ja silloin kuulemme puheenjohtajavaltio Puolan edustajia. Voin varmaan julkisesti myös kertoa teille, tämä ei nyt mikään salaisuus ole, 20. joulukuuta myös viimeinen kerta, kun Jordan on täällä paikalla, koska hän siirtyy hyvin merkittäviin tehtaisiin. No, minulla ei ole virallisesti tästä kyllä vielä ilmoitettu, enkä tiedä yksityiskohtia, mutta, mutta haluaisin nyt kertoa, että 20. joulukuuta kokouksen jälkeen kutsumme teidät lasilliselle ja juhlimme u- henkilön uutta työpaikkaa ja toivottavasti myös pian saamme nimityksiä hänen seuraajaansa varten. Joe on ollut vuodesta 2004 valiokunnan, valiokunnan johtotehtävissä ja erityisesti kutsumme edeltäjäni Alin McCartin paikalle – Joten toivon, että näen teidät 20. joulukuuta. Tästä tiedotamme myöhemmin. Minäkin toivotan teille oikein hyvää illanjatkoa ja kiitän tulkkeja.